Ja, guten Morgen. Hyvää huomenta, hyvät kollegat. Lukuisat rakennustyömaat nyt estivät sen, että minä pääsin tänne ajoissa tai muut kollegat. Mutta voimme nyt aloittaa suurin piirtein akateemisen vartin sisällä kuitenkin. Tämä on tärkeä budjetinvalvontavaliokunnan kokous. Toivotan kaikki oikein sydämellisesti tervetulleeksi kolmatta kertaa tällä viikolla. Esityslista, onko siihen jotain kommentoitavaa? Muutosesityksiä ei ilmeisesti ole, joten esityslista voidaan näin hyväksyä. Esityslistan kohta kaksi. Muistutan, että tämä on julkinen kokous, sitä voidaan seurata myös netissä. Ja meillä on tarvittavat kielet käytössämme. Äänestystä lykättiin. Otan tähän vielä myöhemmin kantaa. Haluaisin vielä muistuttaa siitä, että 7. marraskuuta 15.40.16.10 tänään siis meidän kokouksemme yhteydessä on yhteinen tapaaminen budjettivaliokunnan kollegoiden kanssa. Tässä puheenjohtajan ilmoitukset. Näin voimme siirtyä esityslistalla eteenpäin suoraan kuulemaan Euroopan tilintarkastustuomioistuin ja sen ehdokkaita. Ensin Kreikan nimeämä ehdokas herra Nikolaus Miljonis. Sydämellisesti tervetuloa tänne meidän valiokuntamme mehän olemme lähettäneet teille ja pyytäisin teidän alustustanne nyt ennen kuin siirrymme keskustelemaan. Oikein sydämellisesti tervetuloa teillä on puheenvuoro. Hyvää huomenta, arvoisa puheenjohtaja. Käytän puheenvuoroni englanniksi ja vastaan sitten äidinkielelläni kreikaksi kysymyksiinne. Arvon puheenjohtaja, arvon talousarviovaliokunnan jäsenet. Minulla on suuri kunnia olla täällä edessänne. Toivon, että voitte hyväksyä minun nimeämiseni Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi. Teille, teidän myönteinen päätöksenne osoittaisi, että luotatte luo, siihen, että olen ammattimainen ja riippumaton, ja se loisi pohjan meidän toimielintemme väliselle yhteistyölle. Minä tulen maataloustaustasta pienestä kylästä, olen oppinut rehellisyyttä ja työntekoa pienenä. Olen käynyt koulun omassa kotikaupungissani ja olen Atenan yliopistossa opiskellut juridiikkaa. Sen jälkeen minä pääsin julkishallinnon kouluun ja olen ollut tuomioistuimessa tuomarina. Minulla on ollut hyvä mahdollisuus tutustua julkishallintoon ja julkisen rahoituksen ja tilivelvollisuuteen Pariisin yliopistossa, jossa olen myöskin osallistunut Ranskan tilintarkastustuomioistuimen istuntoihin ja olen myöskin toiminut Euroopan tilintarkastustuomioistuimessa avustajana. Näin olen saanut mahdollisuuden tutustua eurooppalaisiin rahoitusmekanismeihin ja siihen, miten tärkeitä uudet tilintarkastusmenettelyt ovat. Näin ollen myöskin tullut yhä tietoisemmaksi siitä, miten tärkeää on kansainvälinen yhteistyö. Lisäksi sain perustan tutkimukselle, jota on, olen tehnyt rahoitusalan lainsäädäntöön. Minun kokemukseni koulutuksen alalta on antanut minulle mahdollisuuden myös tarjota apuani eri työryhmissä, joissa on puututtu oman maani tilintarkastusjärjestelmiin. Samalla olen ollut hyvin kiinnostunut kirjallisuudesta ja maalauksesta. Näin olen mielestäni voinut nähdä ammattimaiset kysymykseni vähän inhimillisemmin, ymmärtäen yhteiskunnan ongelmat, sen mikä löytyy, mitä inhimillistä löytyy numeroiden tilastotietojen takaa. Olen aivan täysin vakuuttunut siitä, että Euroopan tilintarkastustuomioistuin huolehtii Euroopan unionin varoista ja voi vaikuttaa sitä kautta, että se antaa ulospäin tärkeän viestin. Tilintarkastustuomioistuinen velvollisuudet, tilintarkastusmenettelyt, lausunnot ja mietinnöt, kertomukset, joita annetaan Euroopan budjetin käytöstä ovat tehokkaita tapoja huolehtia Euroopan unionin taloudellisista eduista. Tilintarkastuksiensa kautta Euroopan tilintarkastustuomioistuin antaa Euroopan parlamentille riippumatonta, objektiivista ja luotettavaa tietoa, joka mahdollistaa sen, että parlamentti tutkii sitä, miten hyvin budjetti toimii, sen tuloksellisuutta. Tämän toimivaltansa kautta tilintarkastustuomioistuin on tärkeä institutionaalinen Euroopan parlamentin kumppani. Se antaa arvokasta tukea vastuuvapausmenettelyssä vahvistaen sen, miten komissio on hoitanut oman budjettivastuunsa. Tulevana tilintarkastustuomioistuimen jäsenenä pyrkisin tekemään kaikkeni, jotta Euroopan parlamentti ja teidän valiokuntanne saisi jatkuvasti tietoa tutkimustemme tuloksista hedelmällisen vuoropuhelun ja hyvän reilun yhteistyön nimissä. Tiedän, että Euroopan parlamentti budjettivallan käyttäjänä pitää hyvin tärkeänä yhteistyötä Euroopan tilintarkastustuomioistuimen kanssa. Erityisesti kun puhutaan siitä, miten arvioidaan Euroopan unionin toimien tuloksellisuutta, toteutumista. Tiedän myös, että pyritte jatkuvasti tuomaan mukaan uusia ajatuksia siihen, miten voitaisiin parantaa Euroopan tilintarkastustuomioistuimen toimintaa ja organisaatiota. Nyt olen täällä edessänne ja toivon, että näen hyviä mahdollisuuksia edessäni käyttää hyväkseni kaikkea, mitä olen opiskellut, opettanut ja tutkinut viime vuosien aikana, hyvin monen vuoden aikana. Jos annatte myönteisen tukenne minun ehdokkuudelleni. Haluan tehdä yhteistyötä kollegoiden kanssa jatkuvasti ja totta kai myös teidän kanssanne, jotta voidaan parantaa tilintarkastustuomioistuimen institutionaalista roolia. Näin me voimme katsoa yhdessä Euroopan parlamentin kanssa sitä, miten täytäntöön pannaan Euroopan budjettia, miten suojellaan Euroopan unionin taloudellisia etuja. Kiitos oikein paljon siitä, että sain tulla puhumaan. Kiitos, että otatte huomioon ehdokkuuteni. Kiitos oikein paljon, herra Miljonis, arvon naiset ja herrat. Annan teille nyt puheenvuoron kysymyksiä, lisäkysymyksiä varten tämän alustuksen jälkeen. Kuka halusi pyytää puheenvuoroa? Esittelijä. Ines Ajala Sender, olkaa hyvä. Sí, gracias, presidente. Sí. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin toivottaa tervetulleeksi teidät. Pahoittelen viivästyksistä. Poliittisia velvoitteita on välillä niin paljon ja ruuhkaa Brysselissä niin paljon, ettei se onnistu. Mutta haluaisin kiittää miljoonisia tästä ehdokkuudestaan tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi. Hänen ansioluottelonsa on hyvin vaikuttava on myös todettava, että kun ajatellaan näitä ehdotuksia, joita teemme tilintarkastustuomioistuimen tulevaisuutta ajatellen, niin yksi niistä liittyy ehdokkaiden alkuperämaahan tai kokemukseen kansallisissa elimissä ja näin te kyllä täytätte tämän keskeisen kriteerin. Ymmärrätte myös varmastikin, että kysyn seuraavaa asiaa. Kun otetaan huomioon teidän osallistumisenne viime vuosina tilintarkastustuomioistuimen työhön Kreikassa, olettehan varmasti tietoinen siitä, että Kreikka ja Espanja ovat maita, joissa talouskriisi on ollut ankara ja kuinka tämä Euroopan yleinen talouskriisi on vaikuttanut Kreikan, se on ollut hyvin vaikuttava ja julkisen talouden tilanteeseen se on vaikuttanut merkittävästi ja se on vaikuttanut myös tulo- ja menotilanteeseen maassanne. Haluaisin kysyä teiltä seuraavaa. Te viittaatte tässä tärkeisiin päätöksiin, jotka liittyvät tähän pitkään kokemukseen Kreikan tuomioistuimessa tilintarkastustoimistossa. Missään ei kuitenkaan ole merkkiä siitä, millä tavalla teidän toimintanne Kreikan tilintarkastustuomioistuimessa on voinut jotenkin vaikuttaa tilanteeseen. Oletteko annakoineet tai toimineet tai tehneet päätöksiä sen osalta, mitä olemme nähneet Kreikan julkisen talouden kehityksen suhteen. Tämä ensimmäisenä kysymyksenä. Sitten tämä kohta kahdeksan kertomuksessanne. Siinä hyvin laajasti käsittelette julkisia varoja ja julkisia palveluita. Haluaisin äh, tästä esittää seuraavan kysymyksen. Te lähestytte asiaa niin, että julkisia varoja on käytettävä tehokkaasti. Käsittelet asiaa kiinnostavasti, mutta haluaisin, että menisit tässä vielä syvemmälle, koska tämähän on yksi kaikkein merkittävimmistä näkökohdista toiminnassanne. Sitten haluaisin myös viitata seikkaan, josta teillä on mielenkiintoisia julkaisujakin, vuodelta 1998 koskien Euroopan tilintarkastustuomioistuimen tyyliä. Teillä on muitakin hiljattaisia tekstejä vuodelta 2012. Medikö vastaan tilintarkastustuomioistuin puhutte menettelytakeista, joita tarvittaisiin tilintarkastustuomioistuimen toimintaan. Tämä on hyvin kiinnostava näkökohta, koska Olafissa nämä samat asiat ovat mukana. Haluaisimme tähän mielipiteen. Kiitoksia. Vielen Dank. Paljon kiitoksia. Onko muita kysymyksiä? En näe tällä hetkellä. Pyydän teitä vastaamaan. No seuraavana edustaja Müller. Kiitos puheenjohtaja. Minun mielestäni myös ansioluettelonne on melko vaikuttava, mutta minulla olisi kysymys kuitenkin. Vuosien ajan Kreikan ongelmat ovat liittyneet maataloustukien valvomiseen, vaikka maksatusjärjestelmä liittyy hehtaarikohtaisiin maksuihin, niin ei ollut mitään maarekisteriä olemassa Kreikassa. olen aina pohtinut sitä, miten on mahdollista noudattaa tätä järjestelmää, kun ei ole kunnollista maarekisteriä. Haluaisin tietää, mikä tilanne on tällä hetkellä, miten sitä on parannettu. Ja miten suhtaudutte tähän kysymykseen mahdollisena tulevana tilintarkastustuomioistuimen jäsenenä? Paljon kiitoksia. Seuraavana kollega Odi ja seuraavana hänen jälkeensä Matiisissa. Kiitos. Kiitos puheenjohtaja. epp ryhmän nimissä minäkin haluaisin myös toivottaa teidät tervetulleeksi. Herra Miljonis, ja kiitos niistä täsmennyksistä, joita annoitte. Tilintarkastustuomioistuimessa on olosuhteet, jotka pitää täyttyä. Ensimmäinen teknisesti sen pitää olla pätevä tilintarkastuksissa ja toisekseen sen pitää myös noudattaa eettisiä olosuhteita ja riippumattomuutta. Teknisesti te, teknisessä mielessä te, teillä on ammatillinen ura julkisena tilintarkastajana. Se varmasti tyydyttää meidän valiokuntamme kriteerejä. Minä olisin kuitenkin tehnyt teille kysymyksen Kreikan hileistä tällä hetkellä, koska te olette olleet hallinnoimassa ja tarkastamassa Kreikan tilintarkastustoimintaa. Lehdistössä kiertää huhu, että Kreikassa tilit ovat aina olleet vähän vääristeltyjä ja että kreikkalainen tilintarkastustuomioituin olisi näitä valvonut. Kun te olette Kreikan tilintarkastustuomioistuimen jäsen, niin oletteko te päässeet äh, näkemään, arvioimaan tai äh, arvioit, arvosta, arvioimaan valtion taloutta. Onko te, oletteko te voineet teknisesti sanoa, että tilit oli aivan asiallisesti tarkastettu tai että siellä oli väärinkäytöksiä, koska ainakin Euroopan unionin komissio omissa arvioinneissaan Kreikan tilanteesta oli pakotettu tukeutumaan niihin tilastoihin, joita sille tarjottiin, eikä niihin tileihin, joiden suhteen sitten ilmeni niin ongelmia. Voisitteko te tehdä lyhyen yhteenvedon ja vakuuttaa meidät siitä, mikä on teidän kantanne Kreikan tilintarkastustuomioistuimen jäsenenä? Toinen kysymykseni koskettelee teidän riippumattomuuttanne te kerroitte äh, omista alkuperistänne, henkilökohtaisista lähtökohdistanne. Kerroitte, että, että te olette nöyrä ja vaatimaton. Se on tietysti ihan kunnioitettavaa ja kunniakasta, mutta tunnetteko itsenne todella riippumattomaksi suhteessa Kreikan hallitukseen? Kuitenkin tilintarkastustoimiston jäsenenä te voitte joskus joutua ottamaan kantaa, joka on, jos olette napit vastakkain hallituksen kanssa. Miten te voitte vakuuttaa meidät, että sen jälkeen, jos teidät on nimitetty, niin te jatkatte riippumattomuuden linjalla suhteessa Kreikan hallitukseen? Paljon kiitoksia. Hela Batsitsis. Ačiū gerbiamas pirmininkė, gerbiamas pretendentė. E, gal mano klausimas bus šiek tiek. Hyvä ehdokas. Kysymykseni on hieman erilainen kuin kollegoineni. Teidän ammatillinen pätevyytenne ja kokemuksenne ei herätä minkälaisia epäilyksiä. Kukin ehdokas riippuu enemmän tai vähemmän kansallisesta hallituksesta. Tätä on mahdoton välttää. Kysymykseni on vähän erilainen. Miksi haluat Euroopan tilintarkastustuomion jäseneksi? Työ siellä on varsin teknistä, ettekä pysty siellä täyttämään kaikkia henkilökohtaisia tavoitteitanne. Asema on varsin korkea. Teillä oli jo erittäin hyvä asema kansallisessa elimessä. Miksi haluatte tänne? Kiitos paljon. Tämän kierroksen viimeinen kysymys vielä alkaa. Hyvä herästävä kaikissa. Kiitos puheenjohtaja. Herra Miljonis, toivotan teidät tervetulleeksi tähän valiokunnan kuulemiseen. Jos ajatellaan minun ammatillista historiikkia, niin minulla on ollut mahdollisuus nähdä paljon ansioluetteloita ja minä olen voinut erityisesti arvioida teidän ammatillista ansioluettelua ja mitä kaikkia kokemuksia te olette voineet kerätä itsellenne muun muassa Kreikan tilintarkastustuomioistuimen toiminnassa. Mielestäni te olette ihan hyvä ehdokas, mutta kertokaa meille, miten te aiotte olla riippumaton ja oikeudenmukainen suhteessa omaan maahanne, omaan maahani näissä hyvin aroissa aiheissa, jotka nousivat esiin lähes vuosittain tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksissa kun ajatellaan alueellista kehitystä, niin näillä alueilla virhekertoimet ovat olleet erittäin suuria. Miten tajutte jatkossa toimia? Ja, vielen Paljon kiitoksia. Tässä oli kunnollinen kysymys rypäs. Olkaa hyvä, saatte mahdollisuuden vastata. Kiitoksia näistä kysymyksistä. Ja kauniista sanoista. Rova Senderille. Koskien sitä, olenko voinut vaikuttaa Kreikan tilintarkastustoimistojen muutoksiin tuloista. Jos aloitan helpommasta päästä omaa työni, oli sellaista, jossa kaikki olivat kyllä tietoisia siitä, että on parannettava budjettiin tulopuolta, koska todellakin Tällä alalla oli heikkouksia. Vaikeammaksi tilanne tuli, kun piti rajoittaa ennaltaehkäisevää ennakkotarkastusvaihetta. Olimme viimeisiä Euroopassa harjoittamaan kulujen ennakkotarkastuksia. Jo sata 50 vuotta on pidetty tätä parempana rankaisevan tarkastuksen sijaan, koska oltiin sitä mieltä, että oli rakenteellisia ongelmia Kreikassa ja siksi tarvittiin ennakkotarkastuksia. Mutta kriisin myötä IMF totesi, että näitä tarkastuksia on vähennettävä, mutta meillä on Meillä on perustuslaissa säädös, joka kielsi tämän toiminnan. Ja näinpä laadimme lain vuonna 2010, joka käsitteli tätä asiaa. Tämä on tämä presidentin asetus ja siinä oma osuuteni koski vaikean asian esittelyä koska se merkitsi hyvin pitkästä perinteestä luopumista. Vastasin tähän tulo- ja menokysymykseen. Ja todella kohdassa kahdeksan käsitellään tehokkuutta. Jos tehokkuutta ei ole, jos tavoitteita ei vahvisteta, niin tuloksiakaan ei voida mitata. meillä oli tämä ongelma vuoteen 1990 asti. Me emme oikein tienneet, mikä oli erityisen tehokasta. Jäimme jälkeen muista maista ja säilytimme vanhoja käytäntöjä. Aluksi arvioimme julkis taloudellista politiikkaa, toisin sanoen hallintu, ainakin paperilla perusti tällaisen arvioinnin, mutta emme riittävästi painostaneet tässä asiassa. Mitä sitten tulee tähän toiminnan tarkastukseen? Tämä on ilmestynyt käytäntöihin vuoteen, vuonna 2010 IMFn pyynnöstä. Sitten mitä tulee näiden vuoden 1992 teksteihin ja tilintarkast- eurooppalaisen tilintarkastustuomion tyylistä, vuoden 2012 asiakirjassa käsitellään sitä, mitä Ranskassa kutsutaan uudeksi hallintotavaksi. Uudeksi hallinnoimisen, hallinnoimisen tavaksi. Vuoden 1998 asiakirja heijasteli kokemuksiani. Niin Euroopan tilintarkastustuomioistuimissa, vaikka tämä onkin vähän vanhentunut nyt, koska tilintarkastustuomioistuimen valtuuksia on laajennettu ja uusia seikkoja on otettu mukaan. tarkastusta on kehitetty aikaisemmin. No, tuolloin oltiin vasta aivan alkutaipaleilla. Mitä sitten tulee vuonna 2012 tekstiin, niin se koskee sitä, että Kreikassa otettiin käyttöön toiminnantarkastus ja julkispolitiikan arviointi. Mitä tulee ne koskien maatalouspolitiikan kuluja? Maataloustuet ovat vaikea asiakokonaisuus. Sitä on menneisyydessä tullut suuria ongelmia ja niitä on edelleenkin olemassa. vaiheessa oli havaittavissa huonoa hallintoa merkittävässä määrin ja melkoisia skandaaleja. Toisaalta mitään maarekisteriä ei ollut tai ei ole. Tehän tiedätte, että vuoden 2000 alussa aloitettiin työ maarekisterin luomiseksi, mutta siitäkin aiheutui skandaaleja, jotka liittyivät yhtiöön, jolle, jonka tehtäväksi työn tekeminen annettiin. Minä olin tilintarkastustuomioistuimen ryhmän puheenjohtaja, jossa käsiteltiin julkisen palvelun urakoiden myöntämistä ja täällä oli yleissopimus ja sopimus, joka koski juuri maanrekisterin perustamista. Me olemme kyllä saaneet maanrekisteriasiaa edistymään, mutta, mutta kun asiaan liittyy yksityishenkilöiden intressit ja ajattelen tässä nyt erityisesti muun muassa tähän liittyy näiden topografien työ, ja näin olen tässä on tarvittu paljon aikaa myös tuomioistuimissa, ja haluaisin palata vielä herra Odin kysymykseen. Haluaisin kiittää näistä kaunista sanoista. Sitten etiikasta. Ja riippumattomuudestani olen tuomari. ja näin ollen riippumaton. Tietenkin omasta maineesta on paljon kiinni. Nyt voidaan toimia oman ammatillisen kokemukseni aikana – olen ollut tekemisissä useiden ministereiden kanssa ja vaikutusvaltaisten toimittajienkin kanssa, eikä se ole estänyt minua suoriutumaan tehtävistäni asianmukaisesti, joten uskon kyllä, että riippumattomuus maideeni on hyvä omassa maassani. Tilintarkastustuomioistuimesta periaatteessa voidaan ajatella, että tilintarkastustuomioistuin on ikään kuin oppositio roolissa rakenteessa Ja näin ollen meidän on pakko olla riippumattomia. Eihän se tarkoita, ettemmekö, etteikö meidän riippumattomuutta me yritettäisi loukata. Meille riippumattomuus on aivan elintärkeä periaate. Tileistä sit, näistä väärennetyistä tileistä sitten haluaisin antaa tästä esimerkin. joka on muuten näkynyt lehdistössäkin. Jälkikäteiset tarkastuksissa on havaittu, että lahjoita on ollut ja on ollut kuluja, joissa tarkastuksesta vastaava taho antoi jo perheen jäsentensä hyötyä tilanteesta. Kysyssä oli kuluja, joihin oli kohdistettu myös eh, ennalta tar- eh, ennakkotarkistuksia. Meillähän on tämä vähän vanhan aikainen ennakkotarkastusjärjestelmä. Meillä on 150 vuoden perinne ennakkotarkastuksesta. Ja, ja kun meillä on ollut tällaiset ennakkotarkastukset, niin on sanomme, että ei tarvita jälkikatarkastuksia. Mutta pääsimme eroon tästä 150 vuoden perinteen taakasta ja olimme todella onnistuneet tämän esteen poistamisessa. Mitä tulee tähän kysymykseen, joka koskee sitä, miksi haluaisin liittyä Euroopan tilintarkastustuomioistuimeen? Minulla on aina ollut merkittäviä tulinia tehtäviä ammattitehtävieni lisäksi. Ja ne ovat olleet hyvin stimuloivia. Tiedän, että tilintarkastustuomioistuimen työ on va- varsin vaatava, mutta ei se estä minua jatkamaan harrastustani kirjallisuuden ja taiteen parissa. Ja aion niin jatkaakin, koska minusta se on tärkeää. On tärkeää, että ettei anna itsensä inhimillisesti kuivua kokoon. Miksi siis haluaisin liittyä Euroopan tilintarkastustuomioistuimeen. Noin parikymmentä vuotta sitten minulla oli mahdollisuus toimia Euroopan tilintarkastustuomioistuimen kreikkalaisen jäsenen avustajana. Minulla on siis sy- sympatiaa tätä elintä kohtaan ja se on tässä kypsynyt vuosien mittaan ja toivon, että, että hedelmät voidaan korjata tänään. Kiitoksia herra Stavrakakis ystävällisistä kommenteistanne. On totta, että mm, tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomus osoittaa kyllä sormella Kreikkaa tietyillä aloilla. Varmastikin ongelmat, tietyt ongelmat ovat aivan viime aikoisia, aikaisiakin ja meidän on otettava niistä oppia ja hoidettava. Niin kiitoksia. Ja, vielen dank. Kiitos paljon, herra Miljonis. Seuraavana edustaja Gressle, olkaa hyvä. Paljon kiitoksia. haluaisin poikkeuksellisesti puhua nyt ihan omissa nimissäni. Minua vähän huolestuttaa teidän ehdokkuutenne, kun te olitte oikeastaan kaikkia vääriä päätöksiä tekemässä. Joten mitä minun pitäisi suhtautua teihin nyt henkilönä? Me olemme tilivelvollisia Euroopan äänestäjien suuntaan ja haluaisin sanoa äänestäjien suuntaan, että me emme ole tehneet tässä virhettä. Haluaisin voida näin sanoa. Siksi haluaisin kyllä tietää, miten te olette toimineet niissä oloissa, joissa Kreikassa on hoidettu taloutta todella heikosta. Vuonna 2007 ja 2010 olemme käyneet Kreikassa – 2007 oikeastaan syynä oli maatalousmenot ja toinen tarkastuskäynti vuonna 2010. Vuonna 2007 tämä kerralla käytiin Kreikan tilintarkastustuomioistuimessa ja silloin nähtiin tilintarkastustuomioistuin, joka todella oli haluton hoitamaan omaa rooliaan. Joten minusta on kyllä hankalaa se, että tilintarkastustuomioistuimen tärkeää keskeistä henkilöä ehdotetaan nyt Euroopan tilintarkastustuomioistuin. Haluaisin kysyä, mitä te henkilökohtaisesti olette tehneet, koska todella järkyttävistä oloista on kyse. Siellä oli loputtomia budjetteja valtion budjetin ulkopuolella. Jokaiselta tietenkin katoaa silloin kokonaiskäsitys siitä, mikä on velkataso. En halua herätellä sitä käsitystä, etteikö pidetä hyvin tärkeänä Kreikan tilannetta, koska se on tärkeää kaikissa jäsenvaltioissa. Eurooppalainen solidaarisuus kärsii siitä, että tiettyjä asioita on annettu tapahtua aivan liian pitkään. Toinen käyntimme toukokuussa 2010. Silloin sain melko hyvän käsityksen. Oikeastaan lähes aina, kun johonkin lähdemme, siellä istuu ihmisiä, jotka ovat virassaan olleet pari-kolme viikkoa ja sanovat, että me emme voi tehdä oikeastaan mitään, kun olemme olet vain vähän aikaa virassa ja voimme syytellä vain edeltäjämme Ja sitten yhä uudestaan käännän. Minä olen nähnyt tätä peliä nyt liian pitkään, jos ymmärrätte mitä tarkoitan. Toivoisin kyllä, että vähän uskottavammin ja vähän vakuuttavammin. Tai oikeastaan pyytäisin teitä vakuuttamaan minua nyt tästä olen katsonut, että Djiboutin, Kolumbian ja muutaman muun maan jälkeen siellä 94 on nyt Kreikka Transparency Internationalin tutkimuksen mukaan. Miten te olette nähneet korruption? Olen nähnyt, että teillä on tilintarkastustuomioistuin työn lisäksi monia muita tehtäviä. Oikeastaan pahoittelen sitä, koska olisin luullut, että tämä on todella täysipäiväinen työ, johon olisi pitänyt keskittyäkin täysipäiväisesti. Eli pyrkisin nyt kysymään siis sitä, miten pyritte estämään koko tämän katastrofin. Mitä teitte tässä yhteydessä? Kiitos paljon. Ehkä voitte vastata tuohon suoraan. Eh, Θα ήθελα να απαντήσω στις ερωτήσεις σας. Ως εξής καταρχάς... Δεν... Minä haluaisin vastata kysymyksiin seuraavalla tavalla. Minä täsmennän, että minä en ole ollut tilintarkastustuomioistuimen puheenjohtaja. Minä olen johtanut koulutusta vanhimpana jäsenenä. Minä olen vain neuvonantaja. Mitä me olemme tehneet Kreikan kriisin suhteen 2010 jälkeen? Niin se, ma- se mainittiin kyllä siellä papereissa. Eli mitä me olemme tehneet? Jos me emme ole mitään tehneet, niin me emme ole kykeneet, voineet tehdä mitään tilintarkastustuomioistuimen jäseninä tai tuomioistuimena me valvoimme vain menojen säännönmukaisuutta ja laillisuutta. Ei meillä ollut mahdollisuutta tehdä mitään valvontaa suorituksista. Ei, lain puitteissa emme voineet tehdä sitä. Se ei kuulu meidän vastuualueeseemme. Me olemme yrittäneet laajentaa tilintarkastustoiminnan käsitettä lisäten siihen tilintarkastustuomistuminen tehokkuutta, suori, mutta ei valtiovarainministeriö antanut meille lupaa tähän laajentavaan käsitykseen, tai mitä se pitäisi sisällään. Meille on siis ollut erittäin vaikeata tarkastella tietojen luotettavuutta. Meille sanottiin, että me olemme nyt siirtyneet emuun, tai siirrymme emuun väärien lukujen perusteella. En tiedä, missä määrin tämä on oi totta. Nyt tänä päivänä meitä syytetään, että me ole tehneet mitään tarkastustuomioistuimessa. Meillä on ollut keinoja siihen. Haluaisin, että uskotte minua. Meidän kätemme olivat sidotut. Kreikassa tämä käsite sisäinen tarkastus, joka on teille itsestäänselvyys, niin ei se ollut olemassa. Ei sitä ryhdytty toteuttamaan kuin vuodesta 2010 lähtien. vuoden 2009 vaalien aikana meillä oli velka joka tuskin ylitti Maastrichtin kriteerejä. Sitten vaalien jälkeen Kreikan tilastoviranomainen julkaisi luvut, jotka olivat yli 9 prosenttia yli tämän luvun. Mistä nämä luvut sitten singahtivat esiin? Kyllä te olette ihan oikeassa reagoidissa näin. Ja vähän sen jälkeen komissio sanoi, että miten te to olette toimineet, miten te pystytte toimimaan sillä tavalla, että ette nähneet, mitkä olivat todelliset luvut. Kyllähän te varmasti ymmärrätte, että ei meillä ollut keinoja toimia tuolloin. Ja äh, nyt nämä moitteet, joita meidän päälle heitetään, eivät ole perusteltuja. Mutta toisaalta me emme voineet toimia myöskään korruptiota lahjontaa vastaan. Olen tehnyt työtä joissakin julka- olen tehnyt joitakin, laatinut joitakin julkaisuja lahjonnasta ja kyllä minä haluan vakuuttaa teille, että en minä ole mitenkään iloinen, kun näin, että minun maani on Djiboutin vieressä tällä kyseisellä listalla. Ei se minua ilahduta laisinkaan. kun puhutaan ennaltaehkäisevästä etukäteistä valvonnasta, tarkastuksesta, kun laaditaan sopimuksia. Minun on otettu yhteyttä tahoilta, joiden piti olla sopimusosapuoli ja joka halusi antaa minulle rahaa. Minä sanoin, pyydän, ette te avaa teidän salkkuanne. Muuten minä kutsun poliisin paikalle. Tämä valitettavasti on olemassa ja tämä leviää. Tämä käytäntö on levinnyt laajalle maassa, niin valitettavasti. Se on levinnyt ja kasvanut yhtä paljon kuin appelsiinipuut kasvavat maassamme. Kiitos paljon. Haluaisin vielä esittää lisäkysymyksen tässä yhteydessä, koska totta kai tähän tässä tulee nyt mieleen vielä kysymys. Periaatteessa Kreikka on 30-40 vuotta EUn jäsenmaa. Jos nyt oikein ymmärsin, ja siksi kysyn nyt tämän tarkentavan kysymyksen, niin te sanoitte, että Kreikan tilintarkastustuomioistuin oikeudellisista, aivan oikeutetuista syistä ei pystynyt tarkastamaan Kreikan julkisia varoja niin, että väärinkäytökset tai ongelmat, jotka ovat nyt tulleet Troikan kertomusten kautta esiin, olisi voitu todeta. Tämä tarkoittaa siis selkeästi sitä, että Kreikan tilintarkastustuomioistuin, jos oikein teidät ymmärsit, oikeudellisista tai muista syistä ei pystynyt kunnolla huolehtimaan julkisten varojen tarkastamisesta. Jos tämä on nyt totta, niin minulle syntyy nyt kysymys, voidaanko Kreikan kaltaiselle jäsenvaltiolle eurooppalaisia varoja tulevaisuudessa käyttöön antaa? Wie, wie sehen Sie denn das? Miten te suhtaudutte tällaiseen kysymykseen? Äh, Πράγματι κύριε Πρόεδρε, η Ελλάδα είναι πολλά χρόνια, είναι από το... Niin, kyllä. Jo usean vuoden ajan Kreikka on ollut EUn jäsen Euroopan yhteisössä jo sitä ennen, joka sitten muuttui unioniksi mihin tilintarkastustuomioistuin tässä sijoittuu. juridisista syistä johtuen ja tosiseikoista johtuen tilintarkastustuomioistuimen kompetenssi on hyvin rajallista. Se on tullut hyvin rajalliseksi. Sen tehtävänä on ollut του κράτους που ε, υποβάλλει se on siis jäänyt hyvin rajalliseksi ja sen tehtävä on jäänyt tuolle tasolle. Eihän tämä tarkoita sitä, että tilintarkastustuomioistuimella ei olisi ollut sille kuuluvaa tehtävää, koska sillähän kuului budjetin toteuttaminen. Mutta on muistettava, että koko järjestelmä oli laadittu siten, että tilintarkastustuomioistuimen antamat lausunnot eivät tulleet koskaan parlamentin käsiteltäviksi ja tutkittaviksi. Vasta nyt nämä lausunnot kulkevat Kreikan parlamentin asian, asian kuuluvalle valiokunnalle. Kun näitä lausuntoja tutkitaan parlamentissa, ja niitä otetaan esille yhä uudemman kerran parlamentissa Kreikassa. Se on varsin tuoretta meillä. Mehän annoimme lausuntoja ilman, että, niin, että niillä olisi ollut riittävästi seuraamuksia. Te olette ihan oikeassa sanoessanne, että mitä on tehty kaikkien näiden vuosien aikana yhteisön tai unionin antamien luottovirtojen vuosien aikana – joskus toiminta on saanut ihan groteskia mittasuhteita, kun ajattelemme, kuinka paljon Euroopan unionista on tullut luottoa. Ehkä tämä on kuitenkin tyypillistä koko järjestelmälle, koko rakennelmalle. Apua annettiin ilman, että meillä olisi, että olisi taattu sisäinen tarkastus luot, luottoa saavassa maassa, ja tämähän oli Kreikan tapaus. Eli nämä luotot, kun tulivat Kreikalle, niin ne ikään upposivat ikään kuin pohjattomaan kaivoon. Tämä on varsin epämiellyttävä totuus, joka on pakko sanoa ääneen. että olette ihan oikeassa, kun te täällä pohditte ja mietitte tätä, että miten minun maani on voinut saada näin suuria luottoja Euroopasta. Kiitos paljon edustajat Odi ja Gressle vielä kerran. Nämä ovat yhä kiinnostavimpia nämä kuulemistilaisuudet. En nyt aikannut tätä samaa kysymystä esittää rakennerahastoista, mutta haluaisin käydä komission puolen, koska en tunne yksityiskohtaisesti näitä neuvottelulukuja, jotka koskevat jäsenvaltioiden liittymistä, mutta minusta vaikuttaa siltä, että jotta jäsenvaltio voi liittyä unioniin, siellä on luku, joka koskee hallinnon rakennetta ja budjetin valvontaa, ja se tarkoittaa, että kun aikoinaan jäsenvaltio liittyi, silloin ei tarkastettu millä tavalla Edin tarkasteli valtion budjettiin tarkastuksen. En tiedä, missä määrin komissio on valvonut tätä tilannetta, mutta haluaisin nyt tässä viitata komissioon. Miten on voitu hyväksyä jäsenvaltion liittyminen tarkastamatta sitä, että kyseinen valtio noudattaa varanhoidon jälkikäteistarkastuksien valvontaa, kuten totesitte, teille ei sellaisia ollut. Ja kuinka rikkomusmenettelyn ei menty, kun ei kuitenkaan korjattu tilannetta tämän suhteen. Mm-hmm. Okei, okay, Frau Kressle no. Selvä. Edustaja Kressle vielä. Toivoisin, että... Tai ensin kiitokset vastauksistanne ja sitoumuksistanne. Tiedän, että tilanne on teille hankala. Ja haluan sanoa, että tilanne on myös meille hankala. Olin Kreikan matkojen aikaan siellä mukana ja ensin lähdettiin siksi, että ajaksia ei vielä toteutettu vuonna 2007, vaikka se oli 97 vuodesta lähtien todella velvoite, jotta saatiin rahaa. Eli kymmenen vuoden ajan oli maksettu sinne tukea, vaikka ei ole hoidettu asioita kunnolla. Fisher tanskalainen komission jäsen, oli ensimmäinen tähän jotenkin uskottavalla tapaa puuttuva ihminen. Ja todella, kun me lähdimme tälle matkalle, sanoimme, että nyt riittää, jos ette tätä asiaa hoida kuntoon kahdessa vuodessa. Vuonna 2010 sitten virhemarginaalissa puhuttiin noin 3,5 prosentista. 2010 totta kai saatiin tämä koko tilanne Kreikan vararikon osalta. Meillä oli mielenkiintoisia keskusteluita rakennerahastoihmisten kanssa, jotka esittivät meille, että kaikki menee täällä oikein hienosti. Ja lähdimme sieltä keskustelussa ja päivällisen aikaan luin Le Mondia ja siellä oli haastateltu valtiovarainministeriä, joka sanoi, että näitä rakennerahastoja käytettiin kaikkien hölmön autoihin ja uima-altaisiin. Eli haluaisin kysyä, missä mielin kansallinen tilintarkastus elin valvoi näitä maatalousmenoja ja rakennemenoja. Yksi asia, minä en tunne teitä henkilökohtaisesti, emme ole tavanneet muuta kuin tuon yhden matkan aikana, ilmeisesti olitte siellä myös, mutta 95 prosenttista yhteisrahoitusta nyt EUn puolelta, eli nyt on vielä tavallaan annettu palkinto siitä, että varoja ei käytetty säännönmukaisesti. Miten suhtaudutte tähän yhteisrahoitukseen, kun meillä on satoja hankkeita, joista ei ole kuultu? Mitään task force-kertomukset ovat mielenkiintoisia, Troikan kertomukset myös, koska siellä puhutaan hyvin tarkkaan näistä asioista. Siis satoja hankkeita nyt, joista ei saada mitään lisätietoa. Eli pelkään nyt, että nyt yhteisrahoitetaan niin suurilla summilla, että tämä ehkä heikentää tilannetta entisestään silloin teidän asemanne tulevaisuudessa on erityisen tärkeä, koska me voi mitenkään sallia sitä, että Kreikan jäsen, riippumatta siitä kuka se on, yrittää peitellä sellaisia asioita ja vaikuttaa siihen, että me saa kunnon lukuja täällä käyttää. Yksi viimeinen jäsen ja sitten meidän täytyy päättää tämä kuuleminen. Epping, olkaa hyvä. Ja esittelijä, totta kai. Kiitos puheenjohtaja. Minulla on kysymys. Huomaan ansioluettelostanne, että vuonna 1995 ja 1996 olitte avustajana Euroopan tilintarkastustuomioistuimen Kreikan jäsenen avustajana. Kolopo Nikolau taisi olla silloin tämä kreikkalainen jäsen. Pitääkö paikkansa? Onko tämä näin? vastasimme mikrofonia. Okay. Yes. Mm-hmm. Okay. Go ahead, please. Jatkakaa vain, olkaa hyvä. Muistelisin, mutta voit oikeasti, jos olen väärässä. Työskentelin komission sen Kallasin kabinetissa ja vuonna 2004 ja 2007 oli tällainen ilmianto, joka kääntyi meidän puolemme. Ja hän oli yhden tilintarkastustuomioistuimen kreikkalaisen jäsenen yhteydessä ollut ja sanoi, että, että näin kabinetin työntekijöiden piti maksaa osa palkastaan hänelle. Tiedättekö tällaisesta tapauksesta mitään? Vielä yksi kysymys. Ines, ennen vai ihan ennen nyt viimeistä puheenvuoroa vai haluatteko puhua ihan lopuksi? Viimeisenä, selvä. Olkaa hyvä. Edustaja Miljonis, teidän puheenvuoro. Eh, Πράγματι, κύριε Οντή, το ζήτημα Todellakin, herra Odi, hallinnolliset rakenteet ovat tärkeä painava ongelma Kreikassa. Meillä ei ole sisäistä tarkastusta. Se on iso ongelma ja on mahdollista, että luotot ovat voineet saapua ja poistua niin kuin niitä olisi kukaan koskaan tarkastanutkaan. Mutta nyt tilanne on kuitenkin jossain määrin muuttunut. Tehän tiedätte, kuinka toimittiin menneisyydessä. Jos puhutaan sitten autoista tai muusta, mistä puhuitte Rova Kresle, me harjoitamme vain äh, äh, toisen tason tarkastusta. Ensimmäisen tarkastuksen suorittaa valtiovarainministeri. Meillä on rahoitusvalvontakomitea, joka tarkastaa mitä kaikkea, mikä, on yhteis, mikä kuuluu yhteisrahoituksen piiriin. Ja sen jälkeen käytetään menettelyä, joka siis siirtyy tilintarkastustuomioistuimen käsiteltäväksi. Minulla on ollut mahdollisuus antaa määräyksiä takaisin perinnästä, mutta se on vain semmoinen keskiarvo siitä, mihin olisi haluttu päätyä. Kun teillä on suuria rakenteellisia ongelmia, tämän tyyppisiä ongelmia, niin kyllähän se voi vaikuttaa yhteisrahoituksen määrään. Mutta tämähän on suuren luokan poliittinen kysymys, mutta me kuitenkin äh, näemme kovasti vaivaa, että tekisimme työmme asianmukaisesti. Vastatakseni äh, herra Eppinien kysymykseen, minä en kuullut oikein, mitä te puhuitte Rova Nikolauksesta ja, ja, Patsu, ja toisesta kreikkalaisesta Patsopuloksesta. Patsopuloksesta Tatsopuloksen. Minä olin hänen avustajana, mitä tulee rouva Nikolauhun. Minä en kuullut kysymystä, en tiedä miten, miten on tämän palkkakysymyksen laita. Tiedän, että sielläkin on ollut ongelmia, mutta se on johtanut oikeudelliseen menettelyyn, joka on evännyt kyseiseltä henkilöltä jopa eläkkeen, mutta en tiedä mikä on tilanne nyt, mitä tulee rantropotsulokseen, niin se on ihan vakavaa joka ei kuulu tilintarkastustuomioistuimen toiminnan piiriin. Hän oli juridinen neuvonantaja valtiovallan palkkalistolla. Kiitos. Lopuksi esittelijä. Jonis. No niin, kiitoksia herra Miljonis. Ymmärrän, että tilanteeni on vaikea tehdä ette ole vastanneet kaikesta tästä taloudellisesta ja sosiaalista rakenteesta Kreikassa, mutta täällä teidän on kuitenkin vastattava meille ikään kuin olisitte olleet maan näiden eri hallitusten pääministerin tai presidenttinä siitä alkaen, kun Kreikka liittyi Euroopan unioniin. On totta, että ette ole olleet tilintarkastustuomioistuimen presidenttinä, vaan yhden jaoston puheenjohtajana. Ja on totta, että Kreikan tilintarkastustuomioistuimen asema on ollut hyvin keskeinen ja se tulee olemaan hyvin keskeinen, kun ajatellaan tulevaisuutta sitä, kuinka eri tilintarkastustuomioistuimet kansallisella tasolla voivat näy noudattaa sääntöjä ja yhdenmukaista toimintaa, niin kuin toteatte kertomuksenne sivulla 15. Kun katson sitä, mitä olette täällä kertoneet, vuonna 2010 oli aika, jolloin oli jo tämä laki, jonka mukaan tilintarkastustuomioistuin voi lähettää lausuntonsa Kreikan parlamentille Lisäksi te toteatte, että tämä yhteistyö on hyvin keskeistä, jotta voidaan demokratisoida tilit ja niiden tarkastaminen. Tehän olette, olitte tuossa lain esittelijänä. Haluaisin muistuttaa kollegoita siitä, että ei pidä heittää lasta pesuveden mukana. Käsittääkseni herra Miljonis on kyllä tehnyt voitavansa ja taistellut tilintarkastustuomioistuimen sisällä tässä vajatilanteessa. Herra Odille haluaisin muistuttaa, että usein komissio ei aloittanut rikkomusmenettelyä, ei Kreikkaa vastaan eikä muitakaan, ei myöskään Ranskaa ja Saksaa vastaan silloin, kun molempien maiden sitoumusten vastaisesti meni, ne menivät alijäämän puolelle, joten meidän pitää olla johdonmukaisia ja soveltaa samoja sääntöjä kaikkien, eikä meihin paremmin ja toisin huonommin, joten Kreikan tapaus on toki vakava ja teemme sen puolesta edelleen työtä ja seuraamme tilannetta, mutta ymmärrän, että herra Miljonis ei vastaa Kreikan tilanteesta, vaan hän vastaa siitä, että hän on tuonut esille tiettyjä asioita. Hän tunsi Euroopan tilintarkastustuomioistuimen ja toisen tietoon puutteet Kreikan tilintarkastustuomioistuimessa, jossa hän oli mukana. Ja näin hän on myös osallistunut työhön, jolla on parannettu yleisesti ottaen järjestelmää, joten todella pyydän teitä, että emme nyt panisi häpeäpalluun ehdokkaasta näistä syistä. Toki herra Miljooniskin ymmärtää, että olisi parannettava kielitaitokysymyksiä, koska meidän on tarpeen keskustella teidän kanssanne myös suoraan. Mutta kun katsotaan asia, ansioluettelona ja, ja sitä kokemusta, joka teillä on näistä puutteista ja, ja ilmaisuja, jotka selvästikin tuomitsevat nämä puutteet omassa maassa, niin kyllä minä uskon, että te olette aivan oikea ehdokas, joka voisi auttaa meitä siinä, että Kreikan tilintarkastustuomioistuin teki hyvää yhteistyötä Euroopan tilintarkastustuomioistuimen kanssa tulevaisuudessa ja nämä sosiaaliset Euroopan sosiaalirahastot, jo, joista Kreikka hyötyy, että niihinkin sitten kohdistuu kunnollinen tarkastus. Haluaisin vain sitä yhden kysymyksen. Siinä tapauksessa, että tuemme ehdokkuuttanne, jotta tästä tulisi seuraava tilintarkastustuomioistuimen kreikkalainen jäsen, niin haluaisin kysyä, mitä, millä tavalla te uskotte, että voisitte konkreettisesti parantaa näitä tilannetta näiden suurten kysymysmerkkien edessä, kun, kun ajatellaan Kreikan julkisen talouden valvontaa, erityisesti koskien Euroopan tukia rahastoja. Mitä konkreettisesti voisitte tehdä sen jälkeen, kun teidät lopullisesti olisi nimitetty, miten te voisitte edistää tätä tilanteen ja tilien läpinäkyvyyttä. Mitä välineitä teillä on käytettävissä niin, että voisitte auttaa meitä tässä teidän maallenne ja Euroopalle hyvin keskeisessä kysymyksessä? No, vielen dank. Vielen dank. Kiitos paljoksia. paljon. Vielä lopuksi, herra Miljonis. Kiitos paljon, rouva Sender. siitä, mitä vastikään sanoitte. Se vahvistaa minua vakaumuksessani, mutta kyllä se vastaa maan tilannetta. Kuten täällä on sanottu, niin, niin on jo jotakin, joka ei toimi hyvin yhteiskunnassa, niin kyllä minä koen, että olen jotenkin myös vastuussa siitä. Jos minulla, jos minä saan puoltavan lausunnon nimittämiselleni niin teiltä, niin ensin, jos ajattelen minun suhteita tilintarkastustuomioistuimeen, niin minun roolini, tehtäväni on hyvin rajalleni. Suhteet olisivat pikemminkin yksityisluontoisia kuin toimielinluonteisia. Jos taas tilintarkastustuomioistuimen jäsenenä eurooppalaisessa tuomioistuimessa minulla olisi mahdollisuus vaikuttaa Kreikan tilintarkastustuomioistuimen puheenjohtajistoon, jotta se ryhtyisi muuttamaan rakenteitaan. Ja tämän tekisin kovin, kovin mielelläni. Mikä Kreikassa nyt olisi tärkeää, mikä olisi aiheellista toteuttaa, että me lähtisimme pois tästä juridiikan ja siinä ja siinä siinä ja siinä laillisuuden rajoilla olevasta toiminnasta ja siirtyisimme enemmän empiiriseen toimintaan sen sijaan, että jatkuvasti vain katsotaan, toimitaanko lain mukaan tai lain rajamailla. Meillähän on olemassa jo tahtoa lähteä toteuttamaan näitä tilintarkastuksia, joiden, joiden, jolloin niiden tehokkuutta ja toteutu, toteutettavuutta on arvioitu hyvinkin tiukasti. Tilintarkastus, Euroopan tilintarkastustuomioistuin toiminnassaan on kiinteässä yhteydessä Euroopan parlamenttiin. Eli kyllä me saamme säännöllisesti hyvin rehellisiä vuositarkastuksia. Kiitos oikein paljon herra Miljonis sitä, että te vastasitte kysymyksiin. Tähän päättyy teidän kuulemisenne. Kiitos oikein paljon. Kiitos. Next one is the European Public Prosecutor mm-hmm. to sign, yeah. decided by Ja, meine Damen und Herren, ich darf... Niin, hyvät naiset ja herrat. Nyt toivottaisin tervetulleeksi Ranskan nimeämän ehdokkaan Daniel Ramarkin. Sydämesti tervetuloa. Pyytäisin teitä käyttämään puheenvuoronne. Tervetuloa ja olkaa hyvä. Monsieur le Président. Hyvä puheenjohtaja, hyvät naiset, hyvät herrat, hyvät edustajat, kiitän teitä siitä, että minulla on tarjottu mahdollisuus esitellä itseäni toimintaa teidän isoni. Minä olen erittäin otettu siitä, että tämä valiokunta kuuntelee minua. Minun ansioluettelossani on mainittu se, että minä olen julkishallinnon tilintarkastustoiminnan keskittynyt Ranskan tilintarkastustuomioistuimessa. Minä olen, minulla on ollut mahdollisuus <clears throat> tarkastella mm, sen säännönmukaisuutta koko laajuudessa, olipa kyse sitten sivili- tai rikosoikeudessa. Ja olemme myös arvioineet julkisia politiikkoja sen jälkeen, kun teimme vuonna 2008 perustuslakimuutoksia, jolloin tilintarkastustuomioistuin toimi yhteistyössä parlamentin kanssa. Minun kokemukseni perustuu tähän valvontaan, jota itse olen harjoittanut 15 vuoden ajan. Olen ollut puheenjohtajistossa 10 vuoden ajan kahdessa alueellisessa tilintarkastuskamarissa Marseissa, provence alpkuota Syyrin alueella Etelä-Ranskassa. Olen, minulla on nyt myös mahdollisuus urani aikana monipuolistaa toimintaani valtiovallan palveluksessa on hyvin useista, että tilintarkastustuomioistuimen juristit Ranskassa joskus joutuvat toimimaan valiokunnissa tai johtamaan joitakin neuvostoja, koska he ovat perehtyneet valtiovallan koneiston toimintoon ja he ovat kuuluisia myös siitä, että he toimivat puolueettomasti. Minä olen myös näissä toiminnoissa, niin minä olen voinut olla suuren Ranskan ö, terveydellisen hallintokorkeakoulun puheenjohtajana. Minä olen ollut myös julkisen politiikan tieteellisen arvioinnin johtajana. Minä olen myös osintunut moniin koulutustoimintoihin, öö, öö, öö, raateihin ja seminaareihin. Minä olen myös antanut minä olen myös voinut antaa paljon kokemuksestani muille, mutta olen myös paljon saanut ja paljon oppinut. Jos on ollut tilin, alueellisen tilistarkastustuomioistuimen johtajana, niin silloin saa koko käsityksen siitä, mitä valvonta tarkoittaa silloin, kun lähdetään luomaan ohjelmaa ja suhteisiin mediaan siellä toisessa päässä. Minä olen valinnut ne toimielimet, jotka ovat olleet kaikista hyödyllisempiä ja sopivampia työtäni ajatellen. Minä olen pyrkinyt harjoittamaan hyvä valvontastrategia, jotka ovat välttämättömiä keinoja. Ajattelen, minä olen pyrkinyt myös johtamaan hyvin selkeästi valvontaa ja tilintarkastusta. Minä olen valinnut tehokkaimmat menetelmät saadakseni hyvät todennetut tulokset, kun on kyse valvonnasta ja tarkastuksesta. Minä olen myös halunnut ohjata näitä työryhmiä. Minä olen valvonut määräaikoja ja myös tarkastanut laaturap- laat- laaturaportteja. Minä olen halunnut myös parantaa laatua, kun on kyse kurinalaisuudesta ja minä olen sitä mieltä, että minä voisin hyvinkin tämän ansioluottelun perusteella olla tilintarkastustuomioistuimessa Euroopassa, jos te annatte minulle luottamuksia. Niin minä haluaisin toimia eurooppalaisessa toimielimissä. Minä olen koko urani aikana hakenut yhteyksiä kansainvälisiin toimielimiin. Minä, minä haluan toimia muiden kanssa. Minä olen ollut viiden vuoden aikana kansainvälisellä osastolla tilintarkastustuomioistuimessa. Minä olen ollut yhteisryhmässä, kun on kyse EUn välisestä yhteisryhmästä. Olen halunnut parantaa yhteistyötä kansallisten ja, ja eurooppalaisen tilintarkastustuomioistuimen elinten välillä. Minä olen myös saanut hoitaa olen myös ollut Intosaissa ja Eurosaissa, ja olen myös joka jo, ja myös instanssissa, joka kokoaa 43 ranskankielistä ryhmää. Minä olen pyrkinyt auttamaan kaikista, kaikista heikoimmin toimivia, takaamaan niiden riippumattomuuden, jotta ne voisivat todella harjoittaa niille kuuluvaa tehtäviä kaikissa maissa. Euroopan unionilla on tärkeä rooli näissä valtuuskunnissa. Olen ollut jäsenenä koko uranin aikana. Milanen halunnut pitää tiiviitä suhteita akateemiseen maailmaan, opetusmaailmaan. Olen laatinut julkaisuja. Mielestäni julkishallinto on niin monimutkaista, että se myös antaa paljon mahtauksia. Siellä on kyse juridiikasta, poliittinen, yhteiskunnatieteet, valtiotieteet muun muassa, ja se riippuu tietysti aina tilanteista. Minä haluaisin lopuksi korostaa eristä koht, erityistä kohtaa, joka ehkä vastaa teidän odotuksianne, kun puhutaan riippumattomuudesta. Niin minä olen koko ikäni aikana ollut riippumaton tuomari. Minä olen ollut tilintarkastustuomioistuinen jäsen, joka on asettanut riippumattomuuden koko eettisen toiminnansa keskiöön. Meidän... Öö, asemamme tuomareina me, me suojaa meitä siitä. Meillä on myös vahva kollegiaalisuus, kun tehdään päätöksiä, niin se takaa myös objektiivisuuden. Kaikki meidän julkaisumme päätöksimme ovat julkisia ja niitä voivat kansalaiset lukea, voivat niihin perehtyä. Tämä on minun syvä vakaumukseni riippumattomuudesta, mutta se riippuu vain meidän asemastamme. Tämä on käytäntö ja kulttuuri, jota jatkuvasti korjataan ja parannetaan ja vahvistetaan. Mitä tarkoittaa olla riippumaton? Pitää olla kaikkien ennakkoluulojen ulkopuolella, valmiiden ideoiden ulkopuolella, jotta e, emme joudu minkäänlaisten ajatuskulkujen painostuksen alaiseksi. Sen takia minä olen aina korostanut koulutuksen tärkeyttä ja kaikkea sitä, jonka avulla voimme edistää meidän käytänteitämme ja parantaa metodejamme ja parantaa yhteyksiämme kumppaneihimme myös, kumppaneihimme myös ulkomailla. Ei tässä pidä kääntyä itseensä, mutta meidän pitää myös hyväksyä erilaiset vaihdot, valvova instanssi, mm, tilintarkastustuomioistuimen tässä, kyseessä, tässä yhteydessä sen pitää toimia yhteistyössä parlamentin kanssa, ottaa huomioon sen oma ohjelmointi, jotta tämä valvonta olisi äh, samalla tasolla kansalaisten odotusten kanssa, jos parlamentti luontaa minulle luottamuksessa ja minut valitaan Euroopan tilintarkastustuomioistuimen. Minä pidän kiinni siitä, että yhteydenpito tähän valiokuntaan on todella läheistä ja tiivistä ja olen aina käytettävissä ja kuuntelen teitä tarkkaavaisena. Kiitos paljon. Merci euh, beaucoup, madame. Kiitoksia, Rova Lamarque. Nyt aloitamme keskustelun ja kysymykset. Kuka aloittaa ensimmäisellä kysymyksellä? Ehkäpä esittelijä Rouva Ajala Sender. Kiitoksia. Tervetuloa tähän valiokuntaan, Rova Lamarck. Te olette Ranskan hallituksen ehdokas Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi. Haluaisin onnitella teitä, koska hallituksenne on noudattanut suosituksiamme, nimittäin siinä mielessä, että pyritään tasapainottamaan sukupuolijakaumaa tilitarkastustuomioistuimessa. Meillä on viisi ehdokasta tänään, neljä uutta ja yksi, joka uusi. Te olette ainoa nainen. Olen erittäin iloinen siitä, että olette siinä ja toivon, että teistä tulee tilintarkastustoimen jäsen. Jos näin käy, niin sitten ainakin olemme saaneet hieman tasapainotettua tätä sukupuolijakaumaa elimessä, jonka pitäisi vastata enemmän yhteiskuntaa. Teidän eh, ansioluettelonne on hyvin vaikuttava. Ammattikokemuksenne Ranskan tuomioistuimessa on tärkeää, olitte myös yhden jaoston puheenjohtaja ja se on tärkeää meille. Eh, pyrimme tulevaisuudessa tarkastelemaan sitä, kuinka kansallisista tilintarkastustuomioistuimista tulevat jäsenet voisivat parantaa suhteita Euroopan tilintarkastustuomioistuimeen ja profiloitua tässä. Teillä on myös hyvin vaikuttavaa toimintaa ollut lahjonnan vastaisessa toiminnassa. Tämä on hieman harmi varmaankin, koska olen varma, että Ranskan Provence Alpes Côte d'Azur-alue kyllä tulee teitä kaipaamaan, kun olette siellä siivonneet pöytää näissä lahjuskysymyksissä ja julkishallinnon ja poliittisen alan tapauksissa. Toivon, että tekin te voisitte auttaa meitä oman kokemuksenne pohjalta torjumaan todellista korruptiota. Useinhan käy niin, että kun viestejä ja tiedotusta kiertää paljon, niin virheet muuttuvat pian petoksiksi ja lahjonnaksi. Ja olisi tärkeää, että joku, joka todella nämä asiat tuntee, voisi saada tähän selkeyttä ja tiukkuutta. kokemuksessanne on myös julkispolitiikan kartoittamista. Tämäkin on näkökohta, joka voisi meitä paljon auttaa. Tässä valiokunnassa ja tilintarkastustuomioistuimessa komission kesken olemme myös keskustelleet näistä ongelmista, jotka liittyvät virheriskiin ja siitä, kuinka voitaisiin ennaltaehkäisevä järjestelmä luoda sen sijaan, että ongelmia olisi jälkikäteen hoidettava. Tämän avoin kysymys olisi mukava kuulla lisää tästä teidän kokemuksenne pohjalta. Te todella kutsutte tätä riskien kartoittamiseksi. Te olette paljon työskennelleet eri tilintarkastuselinten ammatillistamisessa nyt puhumme täällä Euroopan tilintarkastustuomioistuimen tulevaisuudesta ja yksi keskusteluista koskee ehdokkaiden profiileja. Tähän asti olemme puolustaneet sellaista näkemystä, että olisi ammatillisia tilintarkastajia, jotka ovat asiantuntijoita akateemisesti. Tekin olette tässä hyvin pätevä. Ja sitten olisi toisaalta myös asiantuntijoita, joilla on enemmän poliittista kokemusta, koska kyseessä on eurooppalainen tilintarkastustuomioistuin, jolla on paljon tekemistä myös ohjelmoinnin ja päätösten kanssa, joilla on merkittävää poliittista vaikutusta. Haluaisin vähän kuulla teidän kokemuksestanne koskien sitä, että ammatillistetaan nämä eri osa-alueet tilintarkastuksen alalla. Millä tavalla voisitte sitten kertoa meille, miten voisimme parantaa tilintarkastustuomioistuimen toimintaa tässä mielessä. Sitten täällä on pari näkökohtaa, jotka kiinnostavat itseäni suuresti. Ensinnäkin teidän työskentelykapasiteettin tilintarkastustuomioistuimen parantamisessa Arabosain yhteydessä. Tämähän on Euroopalle hyvin kiinnostava. Siellä on todella Pohjois-Afrikkaan kiinnitetty suurta huomiota. Ja sitten teillä on näitä ystävyyssuhteita Tunisian tilintarkastustuomioistuimeen. Tämä on hyvin kiinnostava meille. Tässä on aivan keskeistä työtä ja tämä auke, avaa meille ikkunan tuohon suuntaan naapurusmaista. Sitten olen oikein iloinen tästä kannastanne, kun puolustatte riippumattomuutenne ja avaatte mahdollisuuden vielä lisää avata keskustelua eri yhteistyöelinten ja organismien kanssa. Sitähän mekin pyrimme. Euroopan tilintarkastustuomioistuin on ollut tähän asti hieman puolustuskannalla. Toki se on aivan oikeutettua ja normaalia, kun pyritään pohtia sitä, miten voidaan paremmin tehdä yhteistyötä yhteisessä ohjelmoinnissa ja Euroopassa tilintarkastustuomioistuimen ja Euroopan parlamentin välillä riippumattomuus on tässä hyvin tärkeää ja te täällä puheessanne lyhyessä ajassa puhuitte että ymmärsin, että riippumattomuutta voidaan vahvistaa avoimessa ilmapiirissä ottaen huomioon Euroopan kansalaisten pyynnöt. Kiitoksia. Ja, vielen dank. Paljon kiitoksia. Teidän puheenvuoro, olkaa hyvä. Merci beaucoup. Kiitos paljon. Ehkä vastaan yhdellä kertaa kahden kysymykseen, jos puhutaan riskien paikantamisesta ja riskeihin, jotka liittyvät lahjontaan. Meidän valvontatehtävässämme, olipa kyse kansallisista tai Euroopan kansallisista tuomioistuimista tai eurooppalaisista tuomioistuimista, niin me käsittelemme riskialttiita aiheita, kun on kyse rahoituksellisista panoksista ja juridisista yhteenliittymistä. Ja, ja tässä ajattelen nimenomaan julkisia hankintoja tai delegoituihin sopimuksiin ja kumppanuussopimuksiin. Tässä on kyse suurista finanssipoliittisista haasteista ja paikallisviranomaiset Ranskassa edustavat kolme neljäsosaa investoinneista ja niillä on vastuunaan nämä majeur de la vie quotidienne vastuu näistä delegoiduista sopimuksista on kyse vesihuollosta, kaupunkilämmön ja keluverkostosta, puhtanapitolaitoksesta esimerkiksi tämän luokan sopimuksista. Jos ajattelemme rahoittajia, niin riskit ovat suuria. Mutta tilintarkastustuomioistuimen vuosikatsauksissa sanotaan, että julkiset hankinnat, markkinat ovat usein alueita, joissa on riskialttiita alueita. Siellä usein myös tehdään e- virheitä, suuren luokan virheitä ja lahjonta, herkkyys on suurta. Ja joskus on vaikea hallita koko juridista koneistoa kun puhumme eurooppalaisista vaikeusasteista, niin totta kai se liittyy tähän jaettuun hallinnointiin, koska nämä toiminnat toteutetaan jäsenvaltioissa ja silloin jäsenvaltioiden tehtävänä on valvoa äh, riskejä, jotka liittyvät niiden omiin toiminta-alueisiinsa, joissa operaatiot toteutetaan. Tämä edellyttää tiivistä yhteistyötä valvontatoimielinten kesken ja tässä mielessä on äärimmäisen tärkeää ja hyödyllistä, että nämä kansalliset valvontatoimielimet korkeammalla tasolla, mutta myös alueellisella tasolla voisivat harjoittaa yhteistyötä ja vaihtaa tietoa siitä, mitkä ovat parhaimmat menetelmät taistella näitä riskejä lahjonta-ilmiöitä vastaan. Me olemme järjestäneet seminaaria, johon olemme kutsuneet valvontatoimielimiä. Tehän tiedätte, että eurooppalaisella tasolla on olemassa – järjestö, joka kokoaa yhteen alueellisia valvontaelimiä. Siihen kuuluu alueellisia toimi, toimijoita, siihen kuuluu Saksasta, Espanjasta, Ranskasta, Venäjästä, muistakin maista näitä toimielimiä, jossa he tässä järjestön sisäisessä yhteydessä, yhteistyössä haluavat vaihtaa kokemuksia riskeistä ja lahjonnasta. Kun me äh, valvomme näitä julkisen julkisten hankinnoiden sopimuksia, niin silloin valvonta on äärimmäisen tärkeää. Myös eturistiriidat ovat useita, usein esiin tulleita, koska meillä on kumppaneita, jotka käyttävät julkisia varoja omiin tarkoitusperiinsä ja omiin hyötytarkoituksiinsa. Kyllähän meillä on vastauksia tiedossamme vastauksia tiedossamme ne eivät ole vielä kattavia. Menetelmät ovat tunnettuja. Tämä edellyttää erittäin tiivistä yhteistyötä jäsenvaltioiden kesken, jotta ne voisivat omien valvonta- ja, valvonta- ja tarkastusmenetelmien puitteissa ottaa yhteistyötä kansallisten toimielinten kanssa, ettei aina tarvitsisi viedä asioita eurooppalaiselle tasolle. Jos puhutaan valvontatoimielimen yhteistyöstä, sitä pitäisi vahvistaa – myös tässä yhteistyöryhmän välillä, yhteistyökomitean välillä, mutta myös eri ammatillisten ryhmien kesken, jotta voisimme näillä ris- riskiherkillä alueilla, jotka on selkeästi paikannettu, voisimme sinne sijoittaa tehokkaasti toimivia valvontamenetelmiä nimenomaan, jotta saisimme tarvittavia tietoja jos olen tässä kehitellyt mm, Etelä-Ranskassa Provence-Alcotazaarin avulla lahjonnan vastaisia menetelmiä, se johtuu siitä, että minä olen lähentynyt hyvin paljon juridisiin viranomaisiin, he ovat ottaneet minulta, minun yhteyttä, olen saanut mahdollisimman paljon tietoa niistä alueista, niistä järjestöistä, jotka olisivat alttiita lahjonnalle. Kun tehdään tämä klassinen tilintarkastus, niin eihän sieltä useinkaan löydy paljon mitään. Mutta sitten kun löydetään, niin tiedetään, että mitä halutaan löytää. Tämä on tärkeä kohta, eikä meillä ole aina tietoa niistä signaaleista, joita toivotaan ja odotetaan. Minä olin aika hämmästynyt, kun Ulafilta tullut signaalien anto ei ollut mitenkään mitenkään asianmukaista. Minä sanoin 80 per vuosi. Monet niistä eivät ole mitenkään toteutettavissa tai ne ovat vähän tämmöisiä pintaa raapaisevia kysymyksiä, jos ajatellaan kansalaisia, mutta eivät ne pureudu lahjonnan ytimeen ja sydämeen. Jos ajatellaan sopimuksia markkinoiden menettely, markkinoiden menettelyssä, miten siellä harjoitetaan lahjontaa väärinkäytöksiä, niin kyllä sinnekin mafia on ulottanut lonkeronsa hyvinkin syvälle. Ajatelkaamme vain yrityksiä, joiden toiminnan tarkoitusperä on, on rikollispo pohjaista. Tämä kohta Tämä on otettu usein esille kansallisissa tilintarkastustuomioistuimissa ja ylikansallisissa mielestäni voitaisiin toimia paremmin. Sitä voitaisiin kehitellä enemmän. Vastaus tunnetaan aika hyvin, mutta tälle vastaukselle pitää antaa konkreettisempi ilmentymä. Kolmas kysymys, joka liittyi ammatillistamiseen. Minä uskoisin, että tilintarkastustuomioistuimessa on hyvin laadittu koulutusmekanismi ja kiinnitetään hyvin paljon huomiota äh, ammatillisten normien noudattamiseen ja meidän ammattikuviemme kehittymiseen. Se on erittäin tärkeää. Äh, valvonta toimielimen kannalta on tärkeää, että olemme aina tarkkaavaisia, kuulemme, seuraamme uusia tekniikoita, uusia työtapoja, perehdymme niihin ja jos emme tunne jotakin toimialaa, niin sitten pitää opiskella tai tukeutua ulkopuoliseen ammatilliseen tietämykseen. Meidän eurooppalaiset kumppanimme eteläisten maiden kanssa, jos ajattelemme Välimeren toista rantaa Pohjois-Afrikassa. Olen tehnyt paljon työtä näiden kumppaneiden kanssa, koska Ranskahan koordinoi toi, harjoittaa toimintaa frankofonian ranskankielisten maiden öö, muodostamassa ryhmässä. Ranskan rooli on aktiivinen, tärkeä. Se, siihen liittyy ammatillista vaihtoa, asioiden syventämistä. Myös poliittinen tuki on tärkeää monille näille toimielimille, instituutioille, jotka ovat vielä hakemassa omaa paikkaansa kansallistenkin toimielimien keskuudessa omissa maissaan. On erittäin tärkeää antaa tukea. Parlamentti ei aina voi antaa sitä vaadittavaa tukea. Ne ovat hyvin hauraita toimielimiä niitä voidaan uhata niiden katoamisella tai niiden uudelleen järjest- organisoinnilla, niiden heikentämisellä, jolloin ne tulevat täysin toimintakelvottomiksi, heikoiksi, turhiksi toimielimiksi. Demokratian nimissä on tärkeää, että jos maa julkaisee tai ei julkaise tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomusta, tämä on tärkeä indikaattori, koska meillä on maita, jotka julkaisivat näitä, ovat nähneet vaivaa sen että Toiset, jotka laativat vain yhteenvedon, jotkut maat eivät julkaise yhtään mitään. Se on mielenkiintoista nähdä, että heti kun Tunisian vallankumous puhkesi, niin tilintarkastustuomioistuimen vuosiraportit saatiin sähköiseen verkkoon. Niitä voitiin seurata sieltä, kun sitten oli maita, jotka olivat laatineet vain synteisiin. Nämä toimielimet ovat hyvin hauraita vielä toiminnassaan ja ne, niitä pitää vahvistaa niiden omissa käytänteissä ja toiminnassa. Ei ajatella vain kehitysmaita tässä. Niiden pitää myös ajatella niiden keskinäistä yhteistyötä. Minä olen pyrkinyt auttamaan etelän etelän välistä yhteistyötä. Mariko, Marokossa on olemassa koulutustoimintaa, tilintarkastustuomioistuimessa sitä kehitellään. Se on hyvin kehittynyt ja sinne on sinne on pystytty ottamaan vastaan Saharan eteläpuolisen Afrikan maista tulevia opiskelijoita. Mutta Eurooppa on keskeinen, jos haluamme mahdollistaa näiden toimielinten saada omat keinot kehittyä, mutta että ne voisivat myös integroitua verkostoon, joka tukee sitä nimenomaan am, riippumattomuuden nimissä, ammatillistamisen nimissä ja myös, että niiden kapasiteetti olisi riittävä, jotta ne voisivat harjoittaa toimintaa. Tämä verkoston tukeminen on erittäin tärkeää ja se on osoittautunut niille kaikista hyödyllisemmäksi, kun jokin asia menee huonosti niin yhteinen reaktio voi myös antaa paikallisille poliittisille viranomaisille signaalia siitä, että ei näin pidä toimia, ei näin pidä hoitaa asioita. Minulla on konkreettisesti yksi esimerkki mielessä, kun Senegalin presidentti halusi äh, organisoida tilintarkastustuomioistuimen toimintaa, ja silloin paikallinen reaktio EUn maailmanpa, EUn edustajan ja Maailmanpankin edustajan ja IMFn edustajan toiminta paikallisella tasolla oli se, että sitä että tuettiin koko ranskankielisten, äh, ja koko ranskankielinen ryhmäkin tuki sitä, ja frankofonian alue myös tuki sitä. Mutta jos alatteemme tilintarkastustuomioistuinta ja Euroopan parlamenttia ja Euroopan unionin tilintarkastustuomioistuinta ja Ranskaa, jos ajattelemme näitä tahoja, niin Ranskassa järjestelmä ei ole parlamentaarinen. Tilintarkastustuomioistuin Ranskassa ei ole ehkä niissä, ei vastaa kuin niissä maissa, joissa on vahva parlamentaarinen traditio. Se ei myöskään ole mikään parlamentin virasto, jossa ajatellaan esimerkiksi Yhdysvaltoja, mutta sillä ei myöskään mitään etuoikeutettuja suhteita yleiseen tilintarkastusvirastoon, niin kuin yhdistyneessä kuningaskunnassa on käytännössä. Minä aloitin vuonna 1984 urani tilintarkastustuomioistuimessa olen nähnyt, kuinka <clears throat> suhteet ovat tiivistyneet vuosi vuodelta parlamenttiin päin sillä tavalla, että parlamentti voisi olla linkkinä tilintarkastustuomioistuimen kommentteihin ja että se voisi harjoittaa ehkä paremmin tarkosta, tarkastusrooliaan toimeenpanevana tekijänä ja että silloin myös sen vuosikertomukset ja selvitykset tulisivat paremmin valvotuiksi. Tämä on erittäin tärkeää, kun vuonna 2006 suoritettiin Ranskassa talousarvioreformi, se ei tarkoittanut vain sitä, että parlamentti sai, listärkeä, sai enemmän toimivaltaa eh, budjetin toteuttamisen valvonnassa, mutta se sai myös, sillä oli ollut jo aikaisemmin eh, mahdollisuus kehitellä pyytää tutkimuksia tuomioistuimelta. Nämä parlamentin pyytämät tutkimukset ovat noin nyt 15 prosenttia tuomioistuimen toiminnasta. Eli tämä edellyttää tietysti ohjelmoinnin järjestämistä, mutta tämä sujuu aika hyvin ja se antaa myös tilintarkastustuomioistuimen vuosikartatarkastuksen kytkemistä paljon paremmin parlamentin eh, toimielimiin, mutta meillä ei ole mitään sellaista suhdetta, että meillä olisi joku erityiskomitea, mutta tilintarkastustuomioistuin kääntyy neljään valiokunnan puoleen eh, parlamentissa kahdessa kamarissa mutta ei myöskään pidä pelätä parlamentilta tulevaa pyyntöä. Totta kai niitä pitää käsitellä, analysoida sillä tavalla, että tutkimukset vastaavat tuomioistuimelle annettua tehtävää. Tämähän pätee varmasti eurooppalaisenkin tuomioistuimen. Ranskassa on ihan, Yhdysvalloissa on pöytäkirja tästä ilman, että pitää kirjoittaa mitään, mutta totta kai tutkimuksen pitää vastata tuomioistuimen toimivaltaa, sen pitää olla myös hallinnoitavissa tietyn aika määräajan sisällä eikä sitä saada poliittisesti lähteä vääristelemään ja se pitää vastata tuomioistuimelle kuuluvaa tehtävää. Kyllä se on usein vastannutkin sitä ja jos, jos lähdetään ihan väärin perustein arvioimaan kaikkia tutkimusten perusteella, jotka, jotka ovat pitkiä ja raskaita, tämä, nämä pyynnöt parlamentilta ovat tärkeitä ja uskoisin, että jos eurooppalaisia kysymään analysoitu hyvin, hyvin perinpohjaisesti, jos kansalliset parlamentit pyytäisivät enemmän esimerkiksi ranskalaista tuomioistuimelta tutkimuksia eurooppalaista toiminnasta. Näin on tehty kahden tutkimuksen kanssa, joita pyydettiin tuomioistuimelta vastikään. Ja mielestäni nämä pyynnöt, jos Euroopan parlamentin huolenaiheet kytketään paremmin kansallisiin parlamentteihin, jotta voitaisiin edistää paremmin rakennerahastojen toimintaa, niiden toteutu, toteutuvuutta tai eurooppalaisten politiikkojen toteutuvuutta, niin silloin näiden valvonta toimielinten työ olisi paljon paremmin linjattu eurooppalaisiin kysymyksiin. Ja, merci beaucoup. Jetzt gehen wir in die zwei. Kiitos oikein paljon. Toinen kysymys: Kiedos, jos teillä on vielä kysymyksiä, täydentäviä kysymyksiä vai olivatko vastaukset jo riittävän kattavia? Edustaja Odi, olkaa hyvä. Merci, monsieur le président. Kiitoksia puheenjohtaja omalta osaltani ja Euroopan kansanpuolueen osalta haluaisin toivottaa teidät, Rovar Lamarck, tervetulleeksi tähän valiokuntaan ja kiittää tästä puheesta ja onnitella ehdokkuudestaan. Ranskan hallituksella on hyvin korkeatasoinen ehdokas. Minulla ei ole paljonkaan kysymyksiä, ottaen huomioon kuinka laadukas ehdokas olette. Yksi kysymys kuitenkin suhteista. Kuinka näette Euroopan tilintarkastustuomioistuimen ja kansallisten tarkastuselinten väliset suhteet? Tämä on aihe, jonka itse tässä valiokunnassa olen pitänyt todella pitkään niin, että voitaisiin vastata tämän valiokunnan toivomukseen, että saataisiin kansallinen vakuutus, näin ehkä koskaan käy, ja voitaisiin täytäntöön panna tällainen kansallisten tarkastajien elin. Se olisi hyödyllistä. Kyseessä ovat elimet, joiden työt ovat tarkastusketjussa tärkeitä. Kansallinen vakuutus on vain rajallinen merkityksessään. Jaetusta hallinnosta haluaisin sitä kysymyksen. Yhdellä, sitä harjoitetaan yhdellä sektorilla on paljon virheitä. Kuitenkin tuntuu siltä, että, va, että neuvostoa vastuuvapaus ei paljon kiinnosta Euroopassa meillä on kaksi lainsäätäjää, neuvosto ja parlamentti, mutta kuitenkin vastuuvapaudessa parlamentilla viimeinen sana. Kaikissa demokratioissa parlamentin on harjoitettava budjettivalvontaa ja poliittista valvontaa. Meille Euroopan tilintarkastustuomioistuin on ikään kuin parlamentin ase, aseistettu siipi tällä alalla. Tästä yhteishallinnosta ymmärrän vastaustenne perusteella sen, että te olette yhtä mieltä näistä linkeistä koskien sitä, että kansalliset elimet voisivat puuttua tähän jaettuun hallintoon. ja olette täsmällisempi kuin herra Miljoonius. Hän totesi, että kansallisten elimien pitäisi toimia Euroopan, Euroopan tilitarkastustuomioin tiliin ja nimissä, mutta tämähän ei ole mahdollista, koska niitä, ne ovat kansallisen oikeudenkäytön rajoissa ja meidän Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien tehtävä työtä niin, että kansallisten hallitusten kanssa voitaisiin päästä siihen, että kansalliset elimet saataisiin eurooppalaisen tarkastusketjuun. Voisitteko kertoa tästä yhteistä hallinnoinnista kansallisten elinten kanssa, niin että nämä kansalliset elimet antaisivat omille hallituksilleen tarkastus kertomuksia tai todistuksia tästä jaetusta hallinnasta ja neuvosto sitten voisi antaa vastuuvapausmenettelyssä näitä tarkastustodistuksia sitten vielä viimeinen kysymys, se koskee hallitusten välisiä operaatioita. Kriisin myötä hallitusten valtioiden päämiehet ovat tehneet paljon hallitusten välisiä toimia ja käyttäneet tässä kuitenkin yhteisöllisiä välineitä ja tässä meillä on erimielisyyksiä meidänkin keskuudessa neuvoston vastuuvapaudessa tilintarkastustuomioistuin on esitetty 20 riviä tarkistuksia tai kommentteja, eli ei melkein ollenkaan. Me olemme kuitenkin vuosia hylänneet neuvoston vastuuvapauden tietämättä millaisia sanktioita tästä epäämisestä on tullut. Komissiossa varmasti on 200-300 vuotta kommentteja ja sitten annamme vastuuvapauden. Meillä on tila, Euroopan tilintarkastustuomioistuin, joka antaa tästä lausunnon koskien tätä vastuu, tätä lausumaa enkä vieläkään ole kuullut, onko lausunto myönteinen vai kielteinen. Tässä kontekstissa, kun katsotaan näitä hallitusten välimisiä toimia, esimerkiksi EAS, teillä on hallinnollista puolta varten mahdollisuuksia, mutta ei poliittista toimintaa varten. Onko tässä kansalliset parlamentit me vai Euroopan tilintarkastustuomioistuin vain kansalliset tarkastusolimet toimivaltaisia. Pitäisikö meidän puhua kaikkien hallitusten kanssa? Minua todella kiinnostaa näiden operaatioiden valvontaa. Olemme vieläkin aivan shokin alaisia täällä Euroopan parlamentissa siitä, että, että hallitukset kieltäytyivät siitä, että voisimme valvoa solidaarisuusvälineitä, Se on kuitenkin 700 miljardia euroa ja siinä on yksityisiä tarkastajia. Minäkin olen Toivon, että etteivät nämä tarkastajat suutu minulle tästä, mutta 700 miljardia euroa, jota ainoastaan yksityiset tarkastajat valvovat, niin eihän tämä ole vakavasti otettavaa. Ja Euroopan tilintarkastustuomioistuin on hyväksynyt tällaisen jonkinlaisen tarkkailuaseman. Tämä on aivan groteskia. Minä haluan, että joko kansalliset parlamentit tai Euroopan parlamentti voivat toimia, kun on tällaisia hallitusten välisiä välineitä ja niihin voitaisiin kohdistaa budjet, julkisia varoja koskeva ja poliittista toimintaa koskeva tarkastus. Äh, Kiitos. Jos ei ole muita puheenvuoropyyntöjä, niin annan vastausmahdollisuuden. Olkaa hyvä. La, la question de la, la gestion. Jos puhutaan tästä yhteistyössä toteutettavasta hallinnosta ja paremmasta valvonnasta yhteisön operaatiossa, se on hyvin monisyinen ongelma. Siihen on tarjottu paljonkin vastauselementtejä, mutta se synnyttää myös paljon kysymysmerkkejä, koska tämähän usein nähty. Parlamentti sanoi, tilintarkastustuomioistuin on nähnyt sen, että ne ne määräykset, joita halusimme laittaa käyttöön, kun ne eivät olleet integroidut valvonnat, eivät toimineet oikein hyvin ja tehtävä itsessään ei voinut antaa tyydyttäviä vastauksia. Eli tässä on kyse tapauksesta, jossa to- operaatiot, joita toteutetaan jossakin maassa, asetetaan valvonnan alaisiksi tietyssä maassa. Tilintarkastustuomioistuin valvoo hyvin tarkasti sitä, onko toteutettu asianmukaisesti kansallisia tarkastusmenetelmiä ja miten tehokasta tilintarkastus on ollut kansallisella tasolla. Eli jos ajattelemme tilintarkastusta ja sen tehokkuutta, niin silloin se voi taata, antaa ammatilliset takeet. Mutta vaikeus piileekin siinä, että mis, mihin asti jäsenvaltiot, mihin asti jäsenvaltiot voivat sitoutua kansallisissa julkilausumissaan siitä, toimivatko nämä määräykset – asianmukaisesti ja hyvin. Jos ajatemme tarkastustoimielimiä, siinä määrin kun, ne, kun kansallisia toimielimiä, kun niillä ei ole toimivaltaa eu budjettia ajatellen, niitä on vaikea integroida valvontaprosessiin paitsi tietysti jos ne saadaan eh, euro, riippumattomiksi eurooppalaisesta tilintarkastustuomioistuimesta, jossa täällä keskeinen tilintarkastusviran eh, tukeutuu mm, eh, toissijaisen tilintarkastusmenetelmään. Tässä olisi kyse sitten jonkinlaisen holdingyhtiön maakohtaisista tytäryhtiöistä, eikä, tästä, eikä eurooppalaisten toimielinten toiminta tähtää tähän, eikä sen tarkoitusperä tässä. Tämä on niiden kysymys ja myös miten lähdetään toteuttamaan kansallisia tilintarkastus toimenpiteitä. Minä tässä viittaisin myös toimialueeseen, jonka tunnen hyvin, Ranskan tilintarkastukseen. Ei se toimi aina vuosiperiaatteella tietysti, kun tarkistetaan tilit. Se on ihan erityinen operaatio valtion tilejä ajatellen, mutta se toimii monivuotisella perusteella. Niin kuin meillä on vuoden 2012 katsaus, siinä analysoidaan, miten on eurooppalaista sosiaalirahastoa hallinnoitu ja toteutettu Ranskassa, niin se on tehty kuuden vuoden ohjelma rakenteen puitteissa, eikä se ole vuosittaista toimintaa. Jos ajattelemme vuosittaista sertifiointimenetelmää ja vuosibudjettia ja toista menetelmää, joka joka, joka pureutuu pitempiaikaiseen tilintarkastustoiminnan tehokkuuden arviointiin. Mitä me haluamme eh, tässä toiminnan tarkastuksessa saada selville, ja tässähän me haluamme lähentää eurooppalaista tilintarkastustoiminnan ohjelmoinnin syklisyyteen, koska EUn rahoituskehys antaa siihen mahdollisuuden. Tässä on kyse siis erityisraporttien pidentämisestä ja silloinhan se on täydentävä, välttävillä, täydentävä tekijä välttäville toimenpiteille ja vuosittaiselle vastuuvapaudelle. Tässä on kyse juridis, juridisista kysymistä, metodologisista kysymistä, jotka voidaan ratkaista, mutta ehkä tässä pitäisi hakea ratkaisua sillä tavalla, missä se olisi kaikisti hyödyllisintä. Hallitusten välisistä operaatioista, siellä on kyse suurista panoksista, nimenomaan valvonnasta puhutaan, ulkosuhte, ulkosuhdepalvelustakin, mutta tämä on paljon monimutkaisempi uusien rahoitusvälineiden kanssa mehän olemme nähneet, kuinka äh, paljon on tullut lisää instrumentteja jotkut toimivat euroalueen sisällä, jotkut toimivat euroalueen muidenkin jäsen, joidenkin jäsenvaltioiden kanssa, jotkut toimivat vain EUn sisällä, jotkut ovat hallitusten välisiä instrumentteja, jotkut on kytketty perussopimukseen, jotkut instrument, jo, joillekin, jotka, haluavat, jo, jotka tulevat eurooppalaisen eurooppa-oikeuden piiriin, mutta eivät ole vielä siellä toiminnassa. Mutta kaikkien näiden määräysten ominaispiiri on se, että Euroopan pitäisi reagoida nopeasti ja tehokkaasti. Sehän pitää tässä ensin, ensin sanoa. Kyllä kriisi vasta vastasi, kyllä Eurooppa vastasi kriisiin tehokkaasti. Mutta tässä voidaan myös nähdä, että ne ovat erittäin moninaisia, monimuotoisia ja niillä on tiettyä yleispiirrettä, yleisominaispiirrettä. Ja ne eivät aina toimi perissopimuksen juridiikan mukaisesti ja jos ajattelemme julkista tilintarkastusta ja eurooppalaista tilintarkastustuomioistuinta, niin sen toiminta-alue on aika helppoa ja rajattua. Tähän on myös sanoneet sen tällä hetkellä. Saksassa on tilintarkastustuomioistuinen, saksalainen tilintarkastustuomioinen jäsen, joka sanoo, että on paljon vaikeuksia, joihin on törmätty useissa maissa. Niihin on törmätty myös Ranskassa, on erittäin vaikea äh, lähteä pureutumaan rahoitusmekaneisiin. Kyllä Ranskassa sitä valvotaan, mutta se ei aina toteudu mitenkään hyvin, mutta kaikilla mailla ei ole aina mahdollisuutta toimia, puuttua rahoituslaitosten toimintaan. Eli jos to, toiminta on puutteellista, niin jos ajattelemme rahapolitiikkaa, jos ei voida ö, puuttua rahapolitiikan toimintaan ja sen valvontaan, niin silloin pitäisi olla enemmän valvontakapasiteettia, rahoitusmekanismeja ajatellen. Rahoitusmekanismeja pitäisi voida valvoa paremmin. Ja jos ajattelemme rahastoja, ja äh, jäsenvaltioissahan on suurena huolena se, että miten näitä rahastoja käytetään, mihin varoja käytetään. Meillä on eurooppalainen äh, vuosibudjetti 140 miljardia, ja, ja jos raha menee muualle, jos niitä irrotetaan, mm, maiden käytettäviksi näistä rahastoista, niin silloin niihin valvontaan pitää voida puuttua. Minun vakaumukseni on se, että toimivallan laajuus toimivallan pitäisi olla riittävän laaja, eikä tässä pidä pyrkiä vain laatimaan tätä toimivallan laajuutta. Sitä pitää lähteä myös toteutumaan. Ranskassa on sitä ei ole enää laajennettu viimeisten vuosien aikana mielestäni, jos haluamme puhua valvonnan laadusta ja demokratian laajuudesta, mikä on parlamentin kyky voida puuttua asioihin. Jos ajattelemme eurooppalaista tuomioistuinta, sen pitäisi olla laajempi ja parlamentin läsnäolo pitäisi olla vieläkin vakuuttavampi. Chers collègues, nous en retard. Hyvät kollegat, meillä on 40 minuutin äh, viivästys tässä. Vielä yksi loppukysymys, herra Odi. Ei tämä ole kysymys, vaan huomio. Toivon, että, että olisi sitä pahoilla. Olen todella pahoillani, että Michel Grisaan lähtee. Haluan totea, että hän on erittäin hyvä tilintarkastustoimistamme jäsen ja hänen edeltäjänen Koon myöskin oli mukana niin aloittamassa tätä Euroopan parlamentin mm, tätä valiokuntaa. Eh, paljon kiitoksia. Tähän voimme päättää Rova Markin kuulemisen. Kiitos oikein paljon ja näkemiin. So, vielen Dank. Ich darf dann äh, gleich den äh, nächsten Kandidaten. Seuraava ehdokkaamme pyytäisin teitä tänne eteen. Hyvät kollegat, meillä on nyt ongelmana se, että meidän täytyy nyt hoitaa vähän täsmällisemmin tai lyhyemmin nämä kuulemiset. En ole vielä rajoittanut puheaikaa, mutta meidän olisi pitänyt saada päätökseen tämä kuuleminen kello 10.25. Kello on nyt 11 ja me olemme aikataulusta pahasti jäljessä. Joudumme lykkäämään, jos se on ihan välttämätöntä, mutta tämä on nyt vähän teidän käsissäni, niin muistuttaisin siitä. En haluaisi sitten jälkikäteen valituksia. Ja, meine Damen und Herren, ich... Hyvät naiset ja herrat, nyt haluaisin toivottaa tervetulleeksi jäsenehdokkaan Euroopan tilintarkastustuomioistuimen Adi Greten. Tervetuloa. Hän on Luxemburgin viranomaisten nimeämä ehdokas. Herra Greten, te olette olleet jo pitkään mukana tässä työssä, joten tunnette menettelyt. Haluaisin pyytää teitä esittämään alustuksenne mahdollisimman lyhyesti, ei ehkä pidempään kuin 10 minuuttia, että voimme vielä esittää lyhyitä kysymyksiä. Olkaa hyvä, teillä on puheenvuoro. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Pyrin pysymään alle tuon 10 minuutin. Puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat, kuusi vuotta sitten tämä valiokunta ja sen jälkeen parlamentti antoi myönteisen lausunnon koskien omaa nimitystäni Euroopan tilitarkastustuomioistuimen jäseneksi. Minulle henkilökohtaisesti tämä oli hyvin tärkeä äänestys. Hyvä työsuhde Euroopan parlamentin ja tilitarkastustuomioistuimen välillä on aivan perusta sille, jotta tämä Euroopan unionin talouden tarkastamisen järjestelmä toimii. Tai tammikuussa 2008 alkaen olen voinut suojella unionin kansalaisten unionin varoja ja instituutioita ja varmistaa se, että julkisia varoja käytetään taloudellisesti, vaikuttavasti ja tehokkaasti, ja, jotta voidaan tavo- saavuttaa Euroopan unionin tavoitteet sääntöjen mukaisesti. Viimeisten kuuden vuoden aikana tilintarkastustuomioistuin on antanut riippumattoman lausunnon, riippumattoman arvion ja antanut riippumattoman lausunnon koskien eh, perussopimuksen ja kansainvälisten standardien noudattamista tilintarkastuksen asa- alalla. Kaikki nämä työt on tehty siinä hengessä, että pyritään tuomaan lisäarvoa eh, julkisille varalle EU-ssa kansallisten edun nimissä tilintarkastustuomioistuimen tarkastustuomioistuimen rakennetta on sopeutettu ja perustettu jaostoja, joilla on voitu järkeistää päätöksentekomenettelyä olemassa olevan laillisten puitteiden sisällä. Tulevina vuosina mielestäni olisi vielä vahvistettava velvoitteita tehdä tiliä ja tukea parlamentin ja neuvostoa, kun valvotaan Euroopan unionin talousarvion toteuttamista. Tilintarkastustuomioistuimen tehtävänä tulee hyväksyä toimia, joissa huomioidaan monivuotiset rahoituskehykset mukaan lukien muutokset, joita tulee vuosikertomuksen rakenteeseen ja luonteeseen. Olisi myös järkeistettävä toiminnan tarkastusten äh, rakennetta. Tällainen pohdinta työ varmastikin voi rikastua eri osa, osapuolten panoksista. Se työ on nyt menossa. En haluaisi unohtaa sitä, että kiittäisin tämän valiokunnan jäseniä erittäin hyvästä yhteistyötä työstä viimeisten kuuden vuoden aikana. Erityisesti haluaisin kiittää eri esittelijöitä ja vuosikertomuksenkin esittelijää, joiden kanssa olen voinut tehdä yhteistyötä. Hyvä puheenjohtaja, toivon, että teidän hyväksynnän tänne myötä voimme jatkaa työtä ähm, luottamuksen vallitessa vielä toisenkin kauden. Kiitoksia. Als erstes erhält das Wort die Berichterstatterin Ines Ayala. Nyt aloitamme ja annamme puheenvuoron ensin Rova Ayala Senderille. Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Aivan lyhyesti. Tervetuloa tänne jälleen, herra Gritte. Tehän olette täällä jo tuttu vieras. Tämähän on oikeastaan pikemminkin äh, näkemysten vaihtoa tässä olette laatimassa kertomusta koskien tilintarkastustuomioistuimen tulevaisuutta ja pohdin seuraavaa. Olette viisi vuotta olleet tässä tehtävässä. Te olette olleet vastuussa neljästä kertomuksesta. Haluaisin kysyä, miten viidessä vuodessa on ollut neljä tällaista kertomusta. Jotkut niistä olivat hyvin monimutkaisia ja jotkut niistä tunnen itsekin, kun olen liikenteeseen erikoistunut. Miten tämä taakanjako on oikein mennyt? Mehän tiedämme kyllä, miten vaikea on saada mietintöjä, mutta tilintarkastustuomioistuimen osalta meille on aina vähän vaikea tietää, millä tavalla nämä jaetaan, joten voisitteko kertoa vähän tästä? Sitten toiseksi ne olette vast- vastanneet aluepolitiikasta. Kuten tiedätte, viime vuosina siltä alalta on noussut aika paljon keskustelua tässä valiokunnassa tulosten takia. Voisitteko aivan lyhyesti kertoa, kuinka selitätte nämä huonot tulokset? Kuinka on niin, että viidessä vuodessa ei ole voitu parantaa tilannetta? Kiitoksia. Ja, vielen Dank. Gibt es Paljon kiitoksia. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Raudi, olkaa hyvä. Merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos herra Greten teidän esityksestänne tästä asiakirjasta. Kysymykset ja vastaukset tässä on ehkä vähemmän kuin muille ehdokkaille on tehty. En tiedä, ovatko u- uusille jäsenille. Tämä on siis uudistus hyvä puheenjohtaja, eikä pitäisi tehdä samat kysymykset silloinkin, kun on uudistuksia, uudist, uutta ilmenee, jotta saisimme samat, voisimme hahmotella samalla tavalla vastaukset. Te olette jo huhtikuun 19. päivä 2012 ollut tarkastelemassa näitä e, e, epäsäännöllisyyksiä. On käytetty aika paljon aikaa saadaksemme eroon siihen, mikä, ovat, mikä on ero veropetoksen välillä ja väärinkäytöksen välillä. Itse asiassa jos meidän pitäisi tutkia enemmän väärinkäytöstä kuin veropetoksia. Nyt on tehty selkeä ero. Kun te tässä komiteassa toimitte, voisitteko te kertoa meille vähän näistä väärinkäytöksistä ja mikä on teidän tunteenne ja näkemyksenne, miten voidaan taistella äh, veropetos, veropetoksia vastaan? Dank, äh, Als nächstes Herr Mulder und dann Frau Gressel, bitte. Kiitos, herra Mulder ja sitten edustaja Gressel. Kiitos, puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kysyä, aikana kun olette ollut tilintarkastustoimistomen jäsen. Ei se teidän vikanne ole, mutta emme ole nähneet oikein parannusta siinä, miten on arvioitu alue kehitysvarojen käyttöä. Voisitteko antaa nyt hyviä neuvoja, miten parlamentti voisi parantaa tätä tilannetta? Pitäisikö puhua enemmän jäsenvaltioiden vastuusta vai mitä ajatuksia teillä olisi esitettävänä tähän? Kiitos. Kiitos paljon, Inge Grestan seuraava puhui. Ihan samaan aiheeseen kuin jonka Jan otti esiin. Nyt on tällainen vertaisarvio, jossa katsotaan tilintarkastustuomioistuimen työtä ja se on mielenkiintoinen asiakirja. Koska siinähän esitetään, että riippumattomuus saattaisi kärsiä läheisestä yhteistyöstä – tilintarkastustiimin kanssa Euroopan komissiosta, joten pyytäisin, että selitätte, miten tämä riippumattomuus toteutuu ja miten te tuette sitä erityisesti. Kiitos paljon. Paljon kiitoksia. Tässä kysymys rypäs teille. Olkaa hyvä. Euh, Haluaisin ensiksi vastata Rova Ajala Senderin esittämään kysymykseen. Tuomioistuimen jäsenten erilainen työtaakka perustuu siihen, että miten tämän tilintarkastajien mahdollisuus tehdä työtä on arvioitu. Minä voisin sanoa, että tämä on hyvin tasaisesti yhdenmukaisesti jaettu jäsenten kesken. Ja ajatellen omaa luonnettani olen ehkä vähän kärsimätön, minä olen ehkä vähän liikaa painostanut joitakin yhteistyökumppaneita niin äh, siinä mielessä, että saamme nämä neljä kertomusta valmiiksi. Nämä äh, viides kertomus käsittelee, käsittelee, käsittelee yrityksissä toimivia äh, hautomoita ja se, tarkoitus on, se on tarkoitus julkaista piakkoin ja kahden vuoden ajan olemme työstäneet vuosikertomusta aivan erityisesti kohta lukua viisi. Minä, olen, minä en nyt ole luopunut, mutta olen antanut tämän tehtävän toiselle kollegalle, Ralasarolle, joka ottaa sen on vastuussa siitä vuodesta 2013 lähtien. Minä itse olin myös, minut oli myös nimetty tämän kamarin, toisen kamarin vanhimpana jäsenenä toisiin tehtäviin, mutta se ehkä jossain määrin estää minua toimimasta niissä tietyissä asiakirjoissa ja minä olen siis, ja olen siis taannut tämän kamarin toiminnan valvonnan. Erä Odi kysyi näistä rahoituksellisista väärinkäytöksistä ja sitä valvovasta komiteasta. Tämä komitea tekee tapauskohtaisesti työtä tuomioistuimessa, jos meidän puolemme käännytään näiden ongelmien tiimoilta. Ja viimeiseksi minun puoleni käännyttiin kysymyksessä, joka liittyi ulkopuoliseen yhteistyökumppaniin, joka tuli tuomioistuimeen antamaan tunteja, luentoja. Ja joskus nämä oli peruttu, nämä tunnit, luennot, koska jäsenet tai muut yhteistyökumppanit, jotka olivat kirjautuneet näille luennoille, eivät pääse tulemaan kuuntelemaan. Eli tässä törmätään kysymykseen, pitääkö, pitääkö tarjota, tarjota korvaus vai ei. Ja tuomioistuin niin kuin kesarin vaimonkin piti olla moitteeton ja nuhteeton, niin silloin piti katsoa, että missä ovat, mitkä ovat ne hyvät toimenpiteet, joihin voidaan ryhtyä. Ja me voimme todeta vuoden loppuun mennessä, että on tehty virheitä tuomioistuimessa eikä ö, palveluiden tarjoajien toimesta. Eli me olimme tehneet joitakin virheitä. Delicat. Mulder esitti kysymyksen. Ö, tuomioistuin ei voi parantaa toimintaansa ja suorituskykyäänsä Sehän kuuluu komissiolle ja jäsenvaltioille parantaa tätä suorituskykyä. Jos minä nyt voin liittää tähän kysymyksen Rova Greslen esittämän kysymyksen. Me tuomioistuimena, jos ajatellaan, Position. jos ajatellaan varanhoitoasetusta, niin me haluamme antaa enemmän painoa komission lausumille silloin, kun komissio haluaa puuttua asioihin. Jos haluaa muuttaa jokin hanke toisella, jos ei siitä koidu rahoituksellisia sanktioita, niin silloin komissio on lähes toimintakyvytön. Ja mielestäni, ja tämä on myös tuomioistuimen näkemys, me tarvitsemme kannustimia, vahvoja kannustimia, jotta jäsenvaltiot seuraavat tarkkaavaisina asiakirjojen etenemistä välttääksemme nimenomaan esimerkiksi vuosikertomuksissa ilmenneiden virheiden määrää. 15 prosenttia virheistä johtuu, tulevat alueelliselta tasolta tai kansalliselta tasolta, ja suuri osa näistä virheistä olisi voitu paikantaa aika ajoissa jo kansallisella tai alueellisella tasolla, jos asianomaiset viranomaiset olisivat tehneet, hoitaneet asianmukaisesti työtänsä. Tuomioistumena voimme todeta vain tapahtuneen, eikä se meitä ilahduta. Joka vuosi kertoa teille näistä asioista. Jo 20 vuoden ajan on puhuttu tästä kielteisestä tarkastuslausumasta. Ja, äh, ja, ja pitää, eikä aina voi sanoa, että kaikki on parhain päin tässä ihanassa maailmassa ja voi mennä rauhallisin mieli nukkumaan. Ei näin todella olekaan, asia, ei olekaan asianlaita. Jos meillä ei ole täsmällisiä, tiukkoja, tuntuvia sanktioita, en näe, miten tila, en voi tässä vaiheessa nähdä, miten tilannetta voitaisiin parantaa. Kiitos paljon. Okei hyvä. Edustaja Gressle. Saisinkö minäkin vielä vastauksen? Kiitos. Entschuldigen Sie. Anteeksi. Voin vakuuttaa teille, että olin vastuussa luvusta viisi aluekehitys, energia ja liikenne. Komission jäsenen Kaalaksen kanssa en ole käsittääkseni koskaan vielä puhunut eläissäni. Herra Oettingerin kanssa olen ollut yhteydessä kaksi kertaa täällä, tässä valiokunnassa ja herra Haanin kanssa olen ollut yhteydessä useampaan, mutta useamman kerran, mutta vaikka olisin yhteydessä komission jäseneen tai Euroopan komission työntekijöihin, niin eihän se sitä tarkoita, ettenkö minä hoida työtäni riippumattomasti, tai että tämä vaikuttaa minuun. Teidän täytyy nyt ymmärtää, että jos teemme tarkastus käyntejä paikan päällä. Vuonna 2013 valmistellaan ensi vuoden vuosikertomusta. Meidän tilintarkastajamme käyvät paikan päällä. Ajatellaan tilintarkastajaa, joka on jossain Luxemburgissa tai Romaniassa. Hän ei puhu romaniaa. Siellä pitää jotenkin sopia. Englanniksi siellä esitetään kysymyksiä. Yleensä on kyse aika nuorista tilintarkastajista 25 32-34-vuotiaita. Me saamme tietoa ja tämän tiedon, no kysymykset eivät ehkä aina saaneet oikeaa vastausta ja sitten jälkeenpäin saadaan lisätietoa. Eli ensi vaiheessa virheitä voi olla melko paljon. Ja sitten lähdetään liikkeelle menettelyssä, jossa katsotaan vielä kerran yksittäisiä tilintarkastuksia. Silloin virheiden lukumäärä vähenee merkittävästi. Se ei kuitenkaan johdu siitä, että ollaan liian hölläkätisiä tarkasteltavaa kohtaan, vaan siksi, että me perustamme työmme ainoastaan siihen, mitä todella – tiedämme, mitä voidaan edustaa myös tänne parlamentin suuntaan. En halua, että täällä parlamentissa kyseisen jäsenvaltion edustaja kysyy jotain ja tämän yhteydessä nähdään, että meidän työntekijämme on arvioinut jotain väärin. Näin varovaisesti sanottuna minä en halua joutua tällaiseen hankalaan tilanteeseen. Niin voi ehkä käydä, haluan sen myöntää. Euroskeptikot, jos uskallan näin sanoa, niin hän keskittyvät ainoastaan kielteiseen, eivät katso minkään myönteiseen. Euroopassa tänäkin vuonna 4,8 prosenttia virhe tai väärinkäytöksiä, joten 95 prosenttisesti varat on käytetty oikein. Jos puhutaan vain siitä, mikä hoidetaan huonosti, niin unohtuu hyvin puhua siitä, mikä Euroopassa onnistuu aivan hyvin. Kiitos. Vielä lisäkysymys. Edustaja Gressle, olkaa hyvä. No, kyse on kai siitä, että onko lasi puoleksi tyhjä vai täysi. Jos se on puoleksi täynnä vain, niin se on, lasi on ehkä liian suuri. Tämä on minun vastaukseni. Mutta tuon vertaisarvioinnin jälkeen sinä sanotaan, että ei ole välttämätöntä päässä konsensukseen tilin tarkastettavien kanssa. Tämä on tietenkin hankala kysymys kun ajatellaan menettelyä kiistakysymyksissä. Mutta meillä on sellainen käsitys joskus, että yritetään päästä tuohon konsensukseen. Ja tämä vertaisarviointihan tavallaan vahvistaa sellaisia käsityksiä, joita olemme saaneet vuosien kuluessa, kun olemme tutustuneet tuomioistuimen toimintaan. En ole niinkään pyytänyt selvittämään tätä kritiikkiä, vaan pyysin lähinnä, että työ tehdään niin kuin se tulisi tehdä. Miten te suhtaudutte tähän kritiikkiin ja miten näette oman roolinne tässä suhteessa? Kiitos. Voinko lyhyesti vielä kysyä, onko muita kysymyksiä? Ehkä esittelijä haluaa käyttää vielä puheenvuoron. Jos ei, niin olkaa hyvä. Voin vakuuttaa teille, että me tilintarkastustuomioistuimena teemme hyvin tiukasti kansainvälisten standardien mukaan Liman ja Meksikon julkilausumat toisaalta, mutta selkeästi myös omien standardiemme mukaan, jotka olemme meille asettaneet. Tämäkin on tällainen rakennelma, jota ei ihan vertailtavaa oikeastaan ole toisaalla. Voin vakuuttaa teille, että me emme mitenkään liian myötämielisesti suhtaudu tilintarkastettaviin. Te puhuitte tuosta kompromissivalmiudesta tai sitä, että aina pyritään yhteisymmärrykseen. Minä en ole tästä samaa mieltä. Ja tuo vertaisarvioinnin osa on myös sellainen osa, jota henkilökohtaisesti en voi hyväksyä, koska se ei vastaa omaa kokemustani. Voisin kuvitella, että kiistatapauksissa käytettävä menettely lyhenisi. Eli niin, ettei olisi ennalkokäsittelyä ja sitten tuo kiista kysymys ja sitten vielä kolmen keskeinen kokoustaminen. Ei minulla tai muilla jäsenillä varmaan ole ongelma siinä, että lyhennettäisiin tuota menettelyä, mutta vaaranahan on se, että jälkikäteen kansallisella tasolla tai myös parlamentissa esitetään lisäkysymyksiä ja jos väärinkäsityksiä ei ole selvitetty kunnolla, niin tulevat esiin sitten täällä, mutta tuo on oikeastaan nyt parlamentin käsissä. Mutta vielä kerran haluaisin sanoa, että minulle ei aiheuta mitään ongelmaa se, että siinä, että lyhennetään tuota kiistatapauksissa esiin tulevaa menettelyä. Mutta tuo viittaus vertaisarvioinnissa siinä, että olemme liian hölläkätisiä, niin minä en allekirjoittaisi tuota väitettä. No anteeksi, mutta pikkukysymys vielä. Asiakirjassa lukee myös, että kaksi vuotta kuluu valmistelevan tutkimuksen aikaansaamiseksi. No nämä ovat legendoja nämä ajat, joita kuluu teillä työn tekemiseen. Voidaanko tätä menettelyä muuttaa? Jokainen meillä valittelee ehkä tätä, mutta haluaisin tietää, miten tämä voidaan nyt saada muuttumaan tämä heikkous. Ja vastuuvapaus mietinnössä pyysimme kerran, että tuo kalenteri, siis aikataulu erityiskertomusten osalta, että se esitettäisiin jokaisessa erityiskertomuksessa, jotta näkisimme, miten pitkään työtä tehdään. Olisi hyvä, jos voisitte vakuuttaa meitä sitä, että pyritte parantamaan tuota. No, minä voin täällä kyllä lupailla, mutta pystynkö pitämään siitä kiinni, en ole ihan varma. Meitä on siellä kollegio 28 jäsentä. Edustaja Ajala Sender, kolleganne, on kiinnittänyt huomiota siihen, että minun kontollani on melko paljon erityiskertomuksia – Tämä riippuu vähän yksittäisistä jäsenistä, mutta myöskin siitä, miten hankala tietyrityskertomus on. Pysytäänkö aikataulussa vai ei? Säännön pitäisi olla sellainen, että mikään erityiskertomus ei vie pitempää kuin puolitoista vuotta siitä, kun työ lähtee liikkeelle, kunnes loppukertomus julkaistaan. Voisin kuvitella, että tälläkin tasolla vielä, miten nyt sanoisin, voitaisiin lyhentää tätä aikaa. Mutta jos nyt nähdään, että tilin tarkastettavalla on kaksi kuuta, kuukautta aikaa ottaa kantaa ja sitten vielä todetaan, että on kuukausia, jotka jäävät kokonaan käyttämättä elokuu esimerkiksi tai vuoden loppu ja alku siinä, niin on ymmärrettävä, että näin näin viivästyksiä syntyy kertomusten laatimisessa. Tehän tiedätte, mitä tarkasti me olitte mukana. Teillä on 14 päivää aikaa ottaa kantaa. Tuo aiheuttaisi minulle ongelmaa, mutta muut kansalliset toimielimet tai komissio kohtaisivat tässä varmaankin ongelmia. Henkilökohtaisesti minulle tässä ei olisi ongelmia ja tilintarkastustuomioistuimena meille – en ehkä sanonut tätä alustuksessa ihan täsmällisesti, mutta me pyrimme työstämään nyt sitä, että ainakin pyrittäisiin siihen, että kertomuksemme saataisiin julkaistua nopeammin ja työstettyä nopeammin. Lisäksi henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että yhä enemmän kuin menneisyydessä meidän tulisi nyt ottaa huomioon sidosryhmien toiveet, erityisesti siis parlamentin. Oikein sydämelliset kiitokset. Tähän voimme päättää kuulemistilaisuutenne, herra Gretten. Kiitos oikein paljon. Voinko ihan lyhyesti vielä sanoa yhden asian? Jos vastaan kaikkia odotuksia en saa myönteistä kantaa täältä valiokunnasta ja parlamentista, niin, niin tietenkin tämä olisi siis selkeä osoitus, että kuuden vuoden aikana tehty työ ei ollut niin hyvää kun olisi pitänyt olla ja eroan silloin tehtävästä, niin minun mielestäni parlamentin luottamus on aivan välttämätöntä. Minä olen itse kirjoittanut ehdottanut tuota Luxemburgin puolelta tuota lakia, että nimetään ehdokkaat parlamentin puolelta ja sitten parlamentin ja ainoastaan parlamentin käsiin jää hyväksyä tällainen ehdokas. Se sopisi varmasti muillekin esimerkiksi. Kiitos paljon. Ja, ich begrüße ganz besonders den Kollegen. Tervetuloa erityisesti edustaja Ryybihille, joka nyt tuli kuuluvasti esiin. Sydämellisesti tervetuloa. Näin voimme suoraan siirtyä kuulemaan tilintarkastustuomioistuimen jäsenehdokasta, joka on nimetty Alankomaista. Herra Brenningmeier, tervetuloa tänne valiokuntaan. Te voitte nyt esittää alustuksenne. Pyydän, että te puhuu liian pitkään. Ei yli kymmentä minuuttia. Olkaa hyvä. Okei. Okay. Yeah, yeah. Dear Mr. Chairman, dear members of... Hyvä puheenjohtaja, hyvää talousarviovalvontavaliokunnan jäsenet. Haluaisin kiittää teitä tästä mahdollisuudesta esitellä itseni Euroopan parlamentille ja erityisesti tämän valiokunnan kunnianarvoisille jäsenille. Esittelen itseni englanniksi ja vastaan englanniksi ja tarpeen mukaan sitten myös hollanniksi niin, että voin olla täsmällisempi, mikäli kysymykset sitä edellyttänä. Tässä alustuksessa haluaisin jakaa näkemyksiäni koskien Euroopan tilitarkastustuomioistuimen roolia ja haluaisin myös kertoa motivaatiostani pyrkiä tähän tehtävään Euroopan parlamentin ja Euroopan tilintarkastustuomioistuimen ja sen jäsenten välinen suhde on mielestäni hyvin tärkeä. Tilintarkastustuomioistuimen kertomuksilla ja toiminnalla voidaan vahvistaa Euroopan parlamentin demokraattista roolia, kun se valvoo Euroopan komissiota. Mikäli minut nimitetään uudeksi jäseneksi tilintarkastustuomioistuimeen, sitoudun tekemään merkityksellistä yhteistyötä Euroopan parlamentin ja muiden Euroopan unionin toimielinten kanssa. Olen tottunut vuoropuheluun ja viestintään parlamentin kanssa. Ja minulla on myös yhteistyökokemusta kansallisten elinten kanssa. Hyvä puheenjohtaja, Vuotuinen kertomus vuodelta 2012 julkaistiin viime tiistaina. Se on 19 kielteinen DAS-lausunto. Tämä on pitkä ketju mm, pettymyksiä. Niin, 19 kielteistä lausuntoa näyttää ehkä normaalilta toiminnalta, mutta en ole sitä mieltä itse. Mikäli kansalainen pyytäisi minua kertomaan, kuinka on niin, että 19 kielteistä tarkastuslausumaa on johtanut kuitenkin siihen, että komissio on saanut vastuuvapauden, niin minulla olisi kyllä pitkä tarina kerrottavanani. Todella pitkä tarina. Kuitenkin loppujen lopuksi näen kansalaisen silmissä ironisen pilkahduksen epäilyksestä, voinko minä mukaan tarjoa selvityksen ja selityksen sille, että, että lainmukaisen säännönmukaisuus koskee merkittävää osaa Euroopan tilejä on kyseenalaistettu ja että ei ole kunnioitettu julkisen hallinnon sääntöjä tai ei ole pidetty kiinni tukikelpoisuuskriteereistä. Tähän kysymykseen ei voida antaa tyydyttävää vastausta. Kuitenkin julkistalouden tarkastuksessa pitäisi tukea Euroopan budjetin legitiimiyttä niin, että se tarjoaisi avoimen ja riippumattoman budjetin tarkastelun. Nämä ovat aivan perustavaa laatua olevat periaatteet missä tahansa demokratiassa. Tästä pääsenkin muutamiin tärkeisiin pohdintoihin koskien luottamusta ja kansalaisten luottamusta EU-hun ja lainsäädännön monimutkaisuudesta. Aloitan luottamuksesta. Alankomaiden kansallisena oikeusasiamiehenä olen tehnyt työtä sen asian puitteissa, kuinka kansalaiset luottavat virkakoneistoon. Uskon, että kokemukseni alankomaista voi olla hyödyllistä Euroopan tasolla. On erittäin tärkeää, että kansalaiset voivat luottaa julkisen julkisten menojen hallinnointiin ja että tarkastusjärjestelmät ovat luotettavia ja tehokkaita. Valitettavasti tilintarkastustuomioistuin vuosikertomuksessaan päätyy siihen, että tarkastusjärjestelmät ovat vain osittain vaikuttavia, joten meidän on lisättävää kansalaisten luottamusta näihin elimiin, jotka käsittelevät EUn varoja. Sitten lainsäädännön monimutkaisuudesta. Yksi tärkeimmistä prioriteetteista koskee sitä, että käsiteltäisiin tarpeetonta monimutkaisuutta lainsäädännössä. Lainsäädän, monimutkainen lainsäädäntö on turha taakka yrit, yhteiskunnalle. Komissio on, on poistettava turhaa byrokratiaa. Se on aivan keskeistä, koska elämme oikeusvaltiossa ja demokratiassa ja näin ollen laillisuus on aivan keskeistä julkishallinnossa ja myös julkisessa varanhoidossa ja tarkastuksessa on näin, että äh, tilintarkastustuomioistuimen tärkeä tehtävänä on tunnistaa riskejä, joita aiheutuu monimutkaisista säännöistä ja toiminnan linjoista. Tämän riskin pitäisi olla hyvin korkealla agendalla, ei ainoastaan avoimuuden ta- takia, vaan myös siksi, että vähennettäisiin riskiä, riskiä tehdä virheitä ja petoksia. Olen vakuuttunut siitä, että Euroopan toimintapolitiikan pitäisi olla ymmärrettävää kansalaisille modernissa yhteiskunnassa kansalaiset kansalaiset eivät välttämättä luota hallitukseen, vaan ne pitää ansaita. Luottamus on ansaittava konkreettisissa tilanteissa. On voitava luottaa julkisen hallintoon Euroopassa. Tästä syystä lailliset puitteet julkista kulutusta varten olisi oltava avoimia ja tehokkaita. Julkinen läpinäkyvä tilintarkastus kansallisella tasolla kansallisten elinten komission ja tilintarkastustuomioistuimen välillä voidaan lisätä Euroopan kansalaisten luottamusta Euroopan unioniin. Lopuksi henkilökohtainen motivaationi pyrkiä tähän tehtävään johtuu siitä, että olen havainnut, että parempi tilintarkastus toivottavasti parantaa kansalaisten luottamusta Euroopan budjettiin. Ja toiseksi olen huomannut, että enemmän voidaan tehdä ja paremmin voidaan työskennellä, jotta voidaan parantaa lainsäädännön laatua. Minä pyrin tähän tehtävään tilintarkastustuomioistuimessa johtuen pitkälti vilpittömästä uskostani siihen, että tarvitsemme tämänkaltaisia elimiä, jotta voisimme tarjota riippumatonta ulkoista tutkimusta ja analyysiä, jolla saattaa olla myönteisiä vaikutuksia koskien kansalaisten luottamukseen. Hyvät parlamentin jäsenet, hyvät talousarvion valvontavaliokunnan jäsenet, odotan innolla hyvää yhteistyötä teidän kanssanne ja olen iloinen, jos voin nyt vastata kysymyksiin. Kiitoksia. Thank you very much, Mr. Kiitos oikein paljon, herra Brennmeier. Nyt tänään on mahdollisuuden esittää kysymyksiä, käsittääkseni niitä on. Ensin esittelijä saa puheenvuoron, olkaa hyvä. Jostaja Ella Sender. Sí, eh, gracias presidente. Bienvenido, señor. Kiitoksia puheenjohtaja. Tervetuloa teille, herra Brennikmeijer. Te olette ehdokas Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi. Aivan ensiksi haluaisin niin todella tervetuloa tervetuloa vielä uudelleen. Herra Brendik Mayer, olette ehdokkaana. Taitaa olla teknisiä ongelmia. Eh, en tanto que candidato al, eh, digamos, a posible miembro del Tribunal de Cuentas, yo querría preguntarle por qué... Haluaisin esittää teille yhden kysymyksen ja minulla on oikeastaan tunnustettava, että minulla on ehkä vähän yllättäväkin kysymys, koska näen, että Olette olleet Alankomainen oikeusasiamies ja vuonna 2011 haitte toista kautta, kuuden vuoden kautta. Ja tämä teille myönnettiin. Ja oletan, että silloin kun ne asetuitte ehdolle, ajattelitte pysyä tehtävässä kuusi vuotta. Sitten kuitenkin vähän aikaa sitten haitte Euroopan oikeusasiamiehen tehtävää. Ja vuonna 2012 olette asettuneet ehdolle Euro- kansainväliseen oikeusasiamiesinstituuttiin. Teidät valittiin siihen, enkä tiedä kuinka pitkä tämä kausi on. Nyt olette ehdolla, taikka hallituksen, on nimittänyt teidät Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsen ehdokkaaksi, ja kysymykseni kuuluu. Jossakin vaiheessa teidän olisi valittava te huolehditte paljon kansalaisten luottamuskysymyksistä ja nyt te olette kuitenkin asettuneet ehdolle, te valitut tehtäviin, ettekä voi tätä kautta johtaa loppuun asti. Teillä ei, kuiten, teillä ei ole varsinaisesti tilintarkastajan profiilia, vaan olette pitkän linjan, pitkän linjan oikeusasiamies. Että nyt haluaisin täsmällisesti tietää, mitä ajattelette omasta ehdokkuudestanne, kun tämä on jo hyvin lyhyessä ajassa toinen ehdokkuus Euroopan unionissa, ja tästä todella haluaisin vielä kuulla lisää. Näin myös, että kun täällä puhuitte näistä kolmesta tärkeimmästä päätöksestä, olitte tuomarina ja käsittelitte sosiaaliturvakysymyksiä. Siellä oli merkittäviä aiheita, jotka koskivat tasa-arvoa Sanoitte, että teidän oli soviteltava tässä asiassa hyvin arkaluontoisessa vaiheessa, kun poliittinen sektori suhtautui vähän kielteisesti teidän tehtävänne käsitellä näitä tasa-arvokysymyksiä ja sosiaaliturvakysymyksissä. Voisitteko kertoa, miksi olette sitä mieltä, miksi uskoitte näin, että, poli, että poliitikot eivät tätä pitäneet hyvänä, eivät katsoneet sitä hyvällä silmällä? Demari-jäsenenä haluaisin myös tietää, mikä oli teidän tehtävänne tuomarina koskien tuomioa, joka koski näitä työkyvyttömyyskysymyksiä. Vähän aikaa sitten annettiin tuomio, joka koski Alankomaiden hallitusta, joka oli todennut, että hyvinvointivaltio pitäisi mm, panna pakettiin ja ajatella jotakin muuta. Haluaisin tähän teidän kantanne, koska kun ajatellaan julkisia palveluja ja oikeutta terveyteen ja terveyspalveluihin julkisella tasolla on minulle hyvin tärkeä asia. Tässä toistaiseksi omat kysymykseni. Kiitoksia. Dank. Ich schlage vor, dass wir die Fragen sammeln. Kiitos. Ehdottaisin, että esitämme muutaman kysymyksen yhdessä. Edustaja Odi ja sitten Gerbrandi. Kiitos puheenjohtaja. EPP-ryhmän nimissä haluaisin toivottaa teidät tervetulleeksi. Kiitää niistä täsmennyksistä, joita te tarjoilitte meille. Kaksi kysymystä esittäisin. Teillä ei ole ilmeisesti koulutusta tilintarkastuksessa eikä kokemusta. Voisitteko te tässä mielessä kokemuksesta kertoa meille, kehitellä meille vähän niitä elementtejä, minkä takia te olisitte omasta mielestänne hyvä tilintarkastustuomioistuimen jäsen Euroopassa tuomioistuimessa. Voi olla hyvä oikeusasiamies, mutta ei se tarkoita sitä, että on hyvä tilintarkastaja. Riippumattomuudesta myös voisitteko te vakuuttaa meidät teidän riippumattomuudestanne suhteessa Alankomaiden hallitukseen, jonka ehdokas te olette, jotta tässäkin me olisimme vakuuttuneita asiasta. Nyt tässä nämä kaksi kysymystä, jotka halusin esittää. Vielen Dank. Als nächstes kommt Paljon kiitoksia. Edustaja Gebrandi. Kiitos paljon puheenjohtaja. Minäkin haluan sydämellisesti toivottaa tervetulleeksi herra Brenningmeierin tänne budjetinvalvontavaliokuntaan. Minullakin olisi useita kysymyksiä. Olen vain samalla linjoilla edustaja Odin kanssa. Riippumattomuudesta vielä. Riippumattomuus on ratkaisevan tärkeää, kun ajatellaan tilintarkastustuomioistuimen jäsentä. Se on totta kai myös keskeistä – oikeusasiamiehelle sekä kansallisella että Euroopan tasolla. Ja jos yhden asian voin todistaa, olen ymmärtänyt Alankomaissa, että olitte hyvin riippumaton oikeusasiamiehenä. Ehkä se on syynä, että Haagissa ajatellaan, että ihan hyvä, jos lähdette Brysselin suuntaan. No, tämä ihan henkilökohtaisena kommenttina. No oikeastaan kaksi eri kysymystä. Te alustuksessanne puhuitte siitä, miten tärkeää on, että kansalaiset saavat paremman mahdollisuuden nähdä, miten budjetteja käytetään, budjettivaroja käytetään Euroopassa. Onko tilintarkastustuomioistuin Luxemburgissa kuitenkin asia, joka on hyvin kaukana kansalaisista ja kun lukee kertomuksia tilintarkastustuomioistumista, niin suurimpien asiantuntijoidenkin on vaikea rivien välistä lukea, mitä siellä aidosti esitetään. Eli mitä konkreettisia ajatuksia teillä olisi, jotta kansalaisetkin voisivat kiinnostua aiheesta enemmän? Toiseksi vähän laajempi ongelma. Olen ajanut tätä jo vuosien ajan. Tehokkuus. Tehokkuudessa on paljon toivottavaa Euroopan toiminnassa ja jos on yksi taho, johon haluan tässä erityisesti viitata, niin se on tilintarkastustuomioistuin. Se on monimutkainen ja tuo tuloksellisuuden tarkastaminen on jäänyt aivan lapsipuolen asemaan. Jos katsotaan vuosikertomusta 2012, niin siinä arvioidaan suunnitelmia tulevalle seitsemälle vuodelle budjettikaudelle. Niin mitenköhän onnistumme nyt siinä työssä? Tämä ei tietenkään yksinomaan ole tilintarkastustuomioistuimen käsissä, mutta miten voidaan ottaa huomioon monet tilintarkastustuomioistuimen kertomusten suositukset? Ja miten voidaan todella nähdä, että ne toteutuvat työssä? Näin käy aivan liian harvoin. Ja näin siis vuosi toisensa jälkeen keskustelemme siitä, että menetelmä on edelleen hyvin monimutkainen ja aivan liian vähän keskitytään tuloksellisuuteen. Ja ihan loppuhuomio vielä. Minut etäännyttää vähän tilin tarkastustuomioistuimesta se, ettei viitata niinkään yksittäisiin jäsenvaltioihin. Voitaisinko vähän voimakkaasti voimakkaammin nimetä ne jäsenvaltiot, jotka eivät hoida asioita niin, että keskitytään todella tuloksiin. Kiitos paljon edustaja Gerbrandi. Pau Rybich on seuraava puhuja. Kiitos puheenjohtaja. Minua kiinnostaisi tulevassa toiminnassanne tilintarkastustuomioistuimessa. Miten näette ne maksatukset, jotka toteutuvat veroparatiiseissa ja mitä mieltä olette niistä maksuista, joita tehdään eurooppalaisiin hankkeisiin näistä veroparatiiseista. Voisikohan tässä olla teille työsarkaa tarkastustuomioistuimessa? Kiitos edustaja Ryby. Nyt viimeisenä edustaja Hartong. Olkaa hyvä. Kiitos paljon puheenjohtaja, arvon kollegat. Olen sitä mieltä, että tarkastustuomioistuimen edustajan pitää olla riippumaton omassa työssään ja haluaisin viitata siihen, että Brenning Mayer ei ehkä ole ihan riippumaton. Breitenhoff televisio-ohjelmassa hän sanoi seuraavaa vähän aikaa sitten, että politiikassa ollaan syrjiviä ja rasistisia. Hän ei viittasi hän viittasi yksittäisiin poliittisiin puolueisiin, mutta esitti myös, että Haagissa vastustetaan ulkomaalaisia ja maahanmuuttajia. Puhutaan populismista ja nationalismista. Alankomaiden osalta kaiken kaikkiaan. Jos Brenningmeier on näin huolissaan poliittisesta tilanteesta maissamme, Miksi hän haluaa niin mielellään olla kuitenkin kyseisen jäsenvaltion edustaja tilintarkastustuomioistumessa? Näin hän mielestäni halveksi poliitikkoja maassamme, vihreitä, liberaaleja tai mitä tahansa väriä. Miksi hän halua hakeutua tähän tehtävään? Vähän aikaa sitten hän oli ehdolla myös eurooppalaiseksi oikeusasiamieheksi, kuten kollegat sanoivat. Hän sai ihan minimimäärän ääniä silloin ja nyt hän pyrkii tilintarkastustuomioistuimen. Nyt syntyy sellainen käsitys, että hän haluaa enemmän itselleen omaa mielenkiintoista virkaa, kun että hän haluaisi ajaa kansalaisten etuja. Oletteko valmis vetämään takaisin Binnenhof televisio-ohjelmassa esitetyt kannat ja pahoitella niitä kansanedustajille? Jos ei, niin minä haluaisin kaikille ehdottaa, että äänestätte tätä nimitystä vastaan. Kiitos. Ja, vielen dank. Äh. Paljon kiitoksia tästä kysymysryppäästä. Herra Brenningmeier, teillä on mahdollisuus vastata. Olkaa hyvä. Thank you, Mr. President, for the chance to... Kiitoksia mahdollisuudesta vastata näihin hyvin kiinnostaviin informatiivisiin kysymyksiin. Oikein mielelläni kehittelen pidemmälle tiettyjä asioita. Sender kysyi minulta, mitä minä voin oman taustani kautta tuoda lisää tilintarkastustuomioistuimeen, mikä on panokseni. Tietenkään minulla ei ole kokemusta tilintarkastajana omassa maassani tai Euroopassa, eikä kaikilla tilintarkastustuomioistuimen jäsenellä ole tällaista taustaa. Minun nähdäkseni taustani tuomarina ja akateemikkona, yliopistomaailman edustajana ja oikeusasiamiehenä on sellainen, jossa olen käsitellyt julkista taloutta tuomarina olin erikoistunut julkisen talouteen ja verotukseen, sosiaalietuihin ja niin edelleen. Olin mukana myös euron mukaan ottamisessa ja liittymisessä Euroopan raha- ja talousliittoon ja olen ollut mukana seuraamassa sen vaikutuksia Euroopan demokratialle. Oma identiteettini ei ole tarkastajan identiteettini, vaan pikemminkin yleisen yliopisto maailman edustajana. Ja olen tottunut tutustumaan hyvin nopeasti hyvin monimutkaisiin asioihin. Olen tietenkin valmistautunut tehtävään Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsenenä sen jälkeen, kun Alankomainen valtio, valtiovarainministeri pyysi minua pyyt, olemaan Alankomainen ehdokas. Silloin havaitsin, että ensinnäkin tässä tarkastuslausuman metodologissa on hyvin tekninen tausta tilintarkastustuomioistuimessa. Toisaalta voidaan nähdä, että tilintarkastustuomioistuimen jäsenien työ on, on pohdittava, onko se vaikuttavaa ja voimmeko saavuttaa kansalaiset tuomioistuimen kautta. Kuten sanoin alustuksessa, niin sanoin, että minulla on hyvin tärkeä tämä kysymys, että on vaikea selittää, miksi on niin, että tarkastuslausema on ollut kielteinen 19 vuotta. Pitäisikö meillä olla 10 lisää, kyyntarkastajia lisää. Minun olisi varmasti esitettävä muita kysymyksiä, mitkä ovat relevantteja kansalaisille Euroopassa. Ja minun mm, tehtäväni on edistää tätä puolta. Rova Sender, sanoitte, että olen ollut ehdokkaana Euroopan oikeusasiamieheksi ja nyt olen ehdokkaana tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi ja minulta kysytään, että haetko vain mukavaa työtä. Vastaukseni on ei. Minulla on vielä neljä vuotta Alankomaiden oikeusasiamiehen ura jäljellä ja kun vira- valtiovarainministerinä pyysi minua ehdokkaaksi, olin todella yllättynyt, että hän oli saanut ajatuksen siitä, että että Alankomaiden oikeusasiamies voisi olla tilintarkastustuomioistuimen jäsen. Ja kysyin häneltä, että miksi valitsit minut? Ja hän sanoi, että no ensinnäkin sinä olet kyennyt muuttamaan täysin tuntemattoman oikeusasiamiesinstituution tunnetuksia. Alankomaiden kansalaiset luottavat siihen, että oikeusasiamiehen instituutio toimii nyt hyvin. Ja hän on vakuuttunut siitä, että voin tilintarkastustuomioistuimessakin rakentaa siltaa tilintarkastuksen teknisen puolen ja kansalaisten välille. Niin kuin Brandi sanoi, jos katsotaan tätä, niin kun katsotaan että koskien tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomusta, niin onhan myönnettävä, että ja todettava, että kuinkahan monet kansalaiset ymmärtävät tämän, alle prosentti, mutta jos kysytte toimittajilta, ymmärrättekö mitä tässä kirjassa on, niin se on taas vähemmän kuin yksi prosentti. Hyvin harvat ymmärtävät, mitä tapahtuu. Rahoitusalalla olemme oppineet kovan läksyn, koskaan ei pitäisi allekirjoittaa sellaista, mitä ei ymmärrä. Tämä on vakava ongelma. On selitettävä, mistä on kyse tilitarkastuksessa Euroopassa. Ja tämä on minun tehtäväni ja motivaationi. Olen sitä mieltä, että tällä vastauksella vastasin myös herra Odin kysymykseen siitä, mitä voin tuoda, mikä olisi minun panokseni. Sitten riippumattomuus, tämähän myös liittyy eh, Rahadin huomioihin. Minun panokseni Alankomaiden syrjintäkysymyksiin. Sehän koski vain Alankomaita. Ja silloin panostani arvostettiin. Monet ihmiset ottivat minun yhteyttä ja sanoivat, että olemme niin iloisia siitä, että otitte tämän asian esille. Ja se on osoitus riippumattomuudestani. Voitte luottaa, että olen riippumaton, enkä aio vetää pois ehdokkuuttani, jos sinulla on toisenlaisia poliittisia näkemyksiä. Se on aivan sinun asiasi. Joten herra Odi, jos kysyt, että olenko riippumaton, niin olen täysin riippumaton, olen siitä hyvin tunnettu, olen ollut riippumaton tuomari, olen ollut riippumaton yliopistomies ja olen ollut hyvin riippumaton oikeusasiamies. Geeneissäni on tämä riippumattomuus. Alankomaissa olen rakentanut yhteistyötä parlamentin kanssa ja olen rakentanut siltoja parlamenttiin päin ja olen kysynyt, mikä heistä on tärkeää oikeusasiamiehen työssä. Ja minusta on, tässä tapauksessa on hyvin relevantti kysymys se, että mitä Euroopan parlamentti ja talousarvion valvontavaliokunta pitää tärkeänä tilintarkastustuomioistuimen tulevassa työssä ja kuinka siitä voidaan tehdä tehokkaampaa, tehokkaampi ja vaiku- vakuuttavampi elin. Sitten herra Herbrandi. Korostitte sitä, kuinka tärkeää on suhde kansalaisiin. No, tästähän olenkin jo puhunut, joten menen eteenpäin. Toinen kysymys koski Euroopan menojen tehokkuutta. Tämä on minulle todellinen huolenaihe. Televisiossa usein nähdään ohjelmia Euroopan hankkeista, joille vähän nauretaan, jotka on saatettu naurunalaiseksi, koska ei olekaan ollut mitään kunnon tarkoituksia, vaan nämä ovat olleet vain ongelmapesiä. Ongelma koskee sitä, että olisi tilintarkastustuomioistuimen kautta käsiteltävää näitä asioita ja linkki jokapäiväiseen todellisen elämän jäsenvaltioissa ei olisi ollut, tämän linkin olisi ollut vahvempi tuomioistuimen tarkastusten kanssa. Budjettikehykset sinänsä eivät ole kovin selkeitä. Ja tilintarkastustuomio on aika kriittinen. Miksi nämä budjettisuunnitelmat ovat niin epämääräisiä koskien seitsemän vuoden budjetin valvontaan tilintarkastustuomioistuimen taholta. No oli niin, miten olin, voi olla, että tilintarkastustuomioistuimessa voidaan parantaa budjetin täytäntöönpanoa. Puitteet ovat olemassa. Täytäntöönpanon alla ehkä voidaan saada aikaan lisää täsmällisyyttä ja voidaan saada aikaan helpommin valvottavia ja älykkäämpiä rahoitustapoja. Sitten veroparatiiseista. Minun mielestäni, niin tämähän on toki poliittinen kysymys, se ei ole kysymys tilintarkastustuomioistuimelle. Todella meidän olisi uudelleen tarkasteltavaa reilua verotusta ja minä kannatan sitä kyllä. Kiitos paljon. Kaksi lisäkysymystä. Edustaja Harton ja edustaja Odi. Edustaja Harton, olkaa hyvä. Tämä oli kysymys, vaan kommentti. Minä kuulin ehdokkaan sanovan useampaan kertaan, että 19 kertaa kielteinen dash, ja se on käsittämätöntä. Te olette ihan oikeassa, kun te sanotte, että sitä ei voi ymmärtää, mutta jos ajatellaan negatiivista dash, minä haluaisin toistaa, minä vaadin selitystä. Sehän on tuomioistuimen laatima lausunto, joka ei ole luettavissa, ymmärrettävissä. Jos lukee, että tämä vakuutuslausunto näistä, niin käsitys on mieleinen, sertifiointi on positiivinen ja tilit tilit on, ovat puhtaita, ne ovat säännönmukaisia, ne ovat ihan hyvin tarkastettu. Jos ajatellaan, mitä siellä taustalla piilee, se on myönteistä, mutta jos että on ehkä pari prosentin virhemarginaali siellä tai täällä, niin mielestäni meidän pitäisi olla hyvin tarkkaavaisia, kun olemme asiantuntijoita, kun sanotaan negatiivinen das. Minä sanon, että minä ainakaan tiedä siitä yhtään mitään, koska miten se on laadittu tuomioistuimen toimesta, niin se on siinä se asia piilee. En halua sanoa tästä enempää, mutta kommentti kuitenkin. Herr Hartung, bitte. Kiitos paljon edustaja Harta. Kiitos. Herra Brenning Mayerin vastaus on selvä. Hän ei halua perua näitä puheita, mutta ihan selvyyden nimissä te syyttelitte ei ainoastaan minun puoluettani, se on teidän oikeutenne, mutta kaikki poliittiset puolueet saivat saman syytöksen. Samalla ajattelisin, että te toimitte oikeusasiamiehenä etekä ehdokkaana – tähän tehtävään, koska tämä on hyvin kiistan alainen kysymys, siksi pidän kiinni aikaisemmin esitetystä kannastani. Vastaan hollanniksi. Voin kuvitella, että pidätte tiukasti kiinni kannastanne. Ja toivotan onnea menestystä tuossa hankkeessa. Ja, vielen Dank. Damit können wir diese... Kiitos paljon. Kiitos oikein paljon. Tähän päättyy teidän kuulemisenne. Herra Brenningmaier, kiitos, että tulitte tänne me kerromme teille sitten jatkomenettelyistä. Kiitos. Nyt voimme siirtyä seuraavaan ehdokkaaseen. Oikein paljon kiitoksia näkemiin. Ja, meine Damen und Herren, nach einer kurzen Unterbrechung. Hyvät naiset ja herrat, pienen tauon jälkeen, keskeytyksen jälkeen, haluaisin toivottaa tervetulleeksi tänne valiokuntaan Pelwin Auenin. Hän on yhdistyneen kuningaskunnan viranomaisten nimeämä ehdokas jäseneksi tilintarkastustuomioistuimen. Tervetuloa tänne valiokuntaan. Annan teille mahdollisuuden estää alustuksenne. Teillä on puheenvuoro, olkaa hyvä. Arvoisa puheenjohtaja, valiokunnan jäsenet, kiitos. Minulle on kunnia saada olla täällä paikalla. Minun vanhemmillani oli tiukat arvot ja minua kannustettiin toimimaan aktiivisesti yhteiskunnassa. Näin olen 32 vuotta toiminut hallituksen tehtävissä, viranomaistehtävissä ja suurien alueellisten sairaaloiden säätiöissä. Minä olen pyrkinyt parantamaan hallintoa samalla olemalla tiukasti poliittisen riippumaton. Resetin äsken mukaan, että hyvä hallinto Sienan kaupungista. Tämä menee jokaiseen kotiin ja haluaisin päivittää, anteeksi, painottaa kolmea seikkaa odastani. Minulla on paljon kokemusta julkisten varojen käytöstä parinkymmenen vuoden ajalta. Viimeksi yhdeksän vuoden ajan olen ollut keskushallinnossa suurien korkean riskin pitkäaikaisten uudistusten ajamajana liittyen eläkkeisiin, ikääntymiseen tai energiaan ja ilmastonmuutokseen. Minä olen myös teettänyt ja valvonut monien riippumattomien kertomusten tekemistä samantyyppisesti kuin tilintarkastus tahot voivat tehdä. Minulla on moninkertaista kokemusta myös tilintarkastuksesta. Olen ollut tilintarkastuksen kohteena myös useat kerrat, esimerkiksi vuosi sitten, kun olin kuultavana meidän vastaavan komitean edessä. London Business Schoolissa olen, kuul- olen oppinut keskeisimmät kysymykset tältä alalta. Ja tällä hetkellä vahvistan kaikkia näitä tietojani ja olen työssä kansallisessa tilintarkastusviranomaisessa. Olen myös kerännyt paljon kokemusta johtotehtävistä, hallinnosta ja muutosjohtamisesta. Olen ollut hyvinvointiministeriössä yli tuhat henkilökuntaa esimerkiksi, ja johtoon osallistumattomana johtajana olen pyrkinyt uudistamaan epäonnistunutta sairaalasäätiötä. Ja se onnistuikin. Olen sitoutunut Euroopan unioniin, olen aina pyrkinyt siihen, että voidaan osoittaa, että EUsta tulee lisäarvoa, johtoa ja näin tehokasta muutosta. Oli kyse sitten EUn ilmasto- tai energiapolitiikasta tai rahoituspalveluuudistuksista tai IABn jäsenenä silloin, kun oli yhdistyneen kuningaskunnan vara ja vaikutusten arviointi ja myös. Tämä on haasteellista aika Euroopan unionissa, myös tilintarkastustuomioistuimessa, kuten esittelijänne luonnos tulevasta tilintarkastustuomioistuimen työstä osoitte. Toivon, että minusta tulee tilintarkastustuomioistuimen jäseniä. Toivon, että voin parantaa kolme asiaa läheisempää yhteistyötä haluaisin komission jäsenvaltioiden laitosten ja meidän välillä. Niin, että voitaisiin toiseksi siirtää tuloksellisuuteen keskittymistä. Keskitytään uusiin korkean riskin aloihin ja siellä tuloksiin. Yhdysvaltain esimerkki ja Ranskan myös on osoittanut, että tilintarkastuslaitokset voivat tehdä paljon tällaista työtä nopeammin ja tehokkaammin. Kolmanneksi haluaisin, että tilintarkastustuomioistuin voisi vaikuttaa enemmän, rakentaa osaamista, lisätä tietoa hallinnoinnista näissä ohjelmissa. Olisi hienoa saada tällainen mahdollisuus toimia tilintarkastustuomioistuimessa, huolehtia säännönmukaisuudesta siitä, että rahoille saadaan vastinetta jokaiselle eurolle. Tämä on kansalaisten mielessä tärkeää. Tekisin töitä tiukasti, rehellisyyn, rehellisesti, hyvässä yhteistyössä, unohtamatta huumoria, ka- yhteistyössä kansallisten ja EUn toimielinten kanssa, myös tämän parlamentin valiokunnan kanssa. Kiitos mielen vastaan kysymyksiä. Kiitos oikein paljon. Todella hienoa, että mainitsitte tuon huumoriaspektin, kun sitä huumoriahan voi viljellä ihan ilmaiseksi. Ja se piristää elämäämme kuitenkin. Avaan keskustelun mahdollisuuden. Esittelee ensin Ines Ajala-Sender. Olkaa hyvä. Sí, Gracias, presidente. Sí, eh, bienvenidos. Kiitoksia puheenjohtaja. Tervetuloa herra Owen tähän valiokuntaan tilintarkastustuomioistuimen jäsen ehdokkaana. Mainitsitte vanhempanne innoittajina. Tämä on hyvin tärkeää. Teidät on nimitetty tilintarkastustuomioistuimen jäsenehdokkaaksi ja olette myös toimineet jonkinlaisena harjoittelijana Iso-Britannian tilintarkastustuomioistuimessa. Onko tämä näin? Ainakin tältä vaikuttaa paperinne mukaisesti olette olleet täällä NAOssa ikään kuin Jana, En tiedä oikein miksi tätä kun nimitettäisiin, mutta jollakin tavalla... Niin, en tiedä, näyttää siltä, että teillä oli sellainen vaikutelma, että tarvitsitte tällaista kokemusta brittiinstituutiosta. Teillä on merkittävä kokemusta rahoitusalalta ja haluaisin ja kysyä niin tähän kysymykseen neljä, jossa me korostamme sitä, kuinka tärkeää on vastuuvapauden myöntäminen ja kun tätä verrataan kansainvälisiin välineisiin, teillä on niin helppoa. Sanoitte, että brittihallituksessa ei tällaista vastuuvapausmenettelyä ollut. Voisitteko aivan lyhyesti kertoa, kuinka sitten tämä toimintaa hyväksyttiin, kun kuitenkin käsittelette miljoonia puntia ja hyvin monimutkaisissa ympäristöissä. Tässä, tämä ensinnäkin sitten olette myös kansallisen terveydenhuoltojärjestelmän hallituksen jäsenenä ja, ja puhutte täällä tästä lukkaamattomuudesta. Mistä on oikein kysymys? mistä on, mistä on oikein tämä koskemattomuus, mistä on kysymys tässä koskemattomuudessa. Ja sitten haluaisin vielä kysyä, oletteko saaneet jotenkin Euroopan varoja käyttöön tässä kansallisen terveydenhoitojärjestelmän hoitamisessa. Sitten teillä on merkittäviä tehtäviä ollut, kuten esimerkiksi olitte purkimme, purkamassa erään elementtoimintaa. toimintaa Minkälaisia vaikeuksia oli parlamentissa ja miten ratkaisitte ne tässä kaikki? Vielen Dank. Als nächstes erhält das Wort Derek Woven. Kiitos Derek Vaughan saa seuraavan puheenvuoron. Uh, thank you, Chair, and, uh... Kiitos puheenjohtaja. Ja tervetuloa herra Owen tänne budjetin valvontavaliokuntaan. Haluaisin onnitella tästä alustuksestanne. Enkä sano tätä ainoastaan siksi, että tekin tulette Walesista. Se varmasti selittää tuon huumorintajun joka tapauksessa. Valiokunnan jäsenet tuntevat minun huumorintajunne. Kolme kysymystä. Riippumattomuudesta ensin. Me olemme keskustelleet nyt muiden ehdokkaiden kanssa ja painottaneet riippumattomuuden merkitystä sekä jäsenehdokkaiden ja tilintarkastustuomioistuimen osalta. Kun luen nyt ansioluettelonne, näen, että olette tehneet työtä mei, melko oikeanlaidan ministereiden eteen. Ehkä kannattaisi vielä sanoa muutama sana siitä, miten virkamiehet ovat riippumattomia jäsenvaltiossamme. Sitten tilintarkastuksesta aikaisemmassa elämässäni olin kunnallisissa tehtävissä, on ihan mukavaa, että tilintarkastajat tulevat sinne, osoittavat, mikä on hyvää käytäntöä, mitä huonoja nämä tiedot voidaan välittää muille. Mutta mitenköhän tämä toimii Euroopan tasolla? Voisitteko kertoa, miten voitaisiin jakaa näitä hyviä käytäntöjä sen jälkeen, kun tilintarkastus on toteutunut? Kolmas ja viimeinen kysymykseni. Vuosikertomus 2012 Julkaistiin tällä viikolla, kuten tiedätte, 3,9-4,8 prosenttiin on noussut virhetaso. Sillä on tehtävä jotain yhdistyneessä kuningaskunnassa ja muissa jäsenvaltioissakin. Puhutaan tuosta virheiden määrästä petoksina. Tästä ei ole etua kenellekään, ei Euroopan unionille, ei politiikalle, poliitikoille ylipäätään. Eli miten auttaisitte meitä siinä, että voitaisiin ehkä vähän taistella tuollaista kantaa vastaan ja päästä eroon jostain myyteistä, joita esitetään on budjetista? Kiitos paljon. Edustaja Gerbrandi. Thank you, Mr. Owen, for your... Kiitos puheenjohtaja. Kiitos Rahvin Owen tästä alustuksestanne. tällainen harjoittelu varmasti on paikallaan. Ehkä David Cameron olisi toivonut, että voisi harjoitella e- vähän ennen ensimmäistä Eurooppa-neuvoston kokousta. No, ei siitä sen enempää, mutta tulos tarkastuksista. Olen kysynyt tästä muiltakin ehdokkailta. Jos katson nyt vuosikertomusta, joka julkaistiin tänä vuonna 2013, The vision of the European Court of Auditors is deficit. Tilin tarkastustuomioistuimen kantaan melko tuossa, jos ajatellaan ohjelmakautta vuoteen 2020, aivan liian monimutkaiset säännöt, totta kai, mutta myös se, että ei ole oikeastaan minkälaisia konkreettisia tavoitteita, joiden pohjalta voidaan sitten tuloksia mitata. todella haluaisin kuulla teiltä, että haluaisitte keskittyä enemmän juuri tuloksellisuuteen. Ehkä sanottekin niin, mutta toinen kysymys kuuluu, miten voidaan saada paremmat tulokset näiden tilintarkastustuomioistuimen suositusten pohjalta? Meidän pitäisi kuunnella myös näitä suosituksia Euroopan parlamenttina, ei välttämättä tässä valiokunnassa niinkään, mutta muissa valiokunnissa ei aina niin kauhean tarkkaan kuunnella erityiskertomuksia tai muita viestejä Euroopan tilintarkastustuomioistuimen kertomuksista. Ehkä voisitte vähän kertoa meille siitä, miten voitaisiin vaikuttaa, saada parempi vaikutus ja tulos siitä työstä, jota tehdään siellä tilintarkastustuomioistuimessa. Jean-Pierre Dion, seuraava puhuja. President. Kiitos puheenjohtaja. Minä omissa nimissäni ja PP-ryhmän nimissä haluan toivottaa Herveni tervetulleeksi ja kiitos täsmennyksistä, joita annatte kirjallisiin vastauksiin. Teillä on ö, ura julkisessa hallinnossa. Teette koulutuksessanne, ettekö kokemuksessanne ole voineet osoittaa todellakaan ö, tilintarkastuspätevyyttä. Voisitteko te kehitellä meille tätä asiakohtaa, jotta tulisimme vakuuttuneeksi siitä, että voitte todella hoitaa Euroopan tilintarkastustuomioistuimen virkaa asianmukaisesti. Toinen elementti liittyy riippumattomuuteen. Teidän uranne on ollut pääosin julkisessa hallinnossa. Te olette, olette olleet te olette olleet kiitivissä yhteistyössä poliittisten päättäjien kanssa, kun on ollut nimityspolitiikasta. Voisitteko te tässä vaiheessa nyt sanoa meille, mikä on teidän näkemys riippumattomuudestanne, miten olette riippumaton suhteessa yhdistyneiden kuningaskuntien hallitukseen? Viimeinen kysymys. Viime, kirjallisten vastauksenne loppuosiossa teidän vastauksenne kysymykseen, joka oli, että vetäisittekö pois ehdokkuutenne siinä mielessä, jos parlamentin lausunto olisi kielteinen. Vastaus ei ole mielestäni kovin selvä. Voisitteko täsmentää tässä nyt meille sen avoimesti, koska jo yli vuoden ajan meillä on ollut hyvin pitkä kokemus tämän tyyppisistä vastauksista. Jospa voisitte olla hieman selvä sanaisempi tässä kirjallisessa vastauksessa, että tietäisimme, mitä me voimme odottaa jatkossa. The last one on my list. Kiitos paljon. Viimeisenä Jan Mylder. Thank you, uh, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluaisin vähän lisätietoa kohdasta, jonka Odi jo mainitsi. Jos kantamme olisi kielteinen. Sanotte, että siinä tapauksessa vakavissani harkitsisin ehdokkuuden poisvetämistä. Olisin yhteydessä yhdistyneen kuningaskunnan hallitukseen ja haluaisin kuulla syyt tai perustelut täältä valiokunnasta. No täällä valiokunnassa järjestetään salainen äänestys. Oletatteko siis, että minä jälkikäteen selitän teille, jos hylkäämme tämän, miten olen äänestänyt ja pitäisikö minun esittää teille nämä argumentit ja oletatteko todella, että näin tekisin tai kukaan muukaan täällä valiokunnassa? Eli miten uskotte, että voitte saada kuulla syyt sille, miksi ehdokkuuten hylättiin? Se on kysymykseni. Jetzt noch zum Abschluss. Kiitos paljon. Lopuksi vielä Inge Gressle. Kiitos. Sanoitte, että haluatte kuulla hallitustanne täällä yhteydessä, jos me emme voi hyväksyä teidän ehdokkuuttanne. Mitenkäs se muuten onnistuu sitten se yhteys sinne hallituksen suuntaan. Kiitos. Monia kysymyksiä, en näin muita puheenvuoropyyntöjä. Herra Owen, olkaa hyvä. Range of questions. Monenlaisia kysymyksiä, olkaa hyvä, teillä on mahdollisuus vastata. Odotamme loistavia vastauksia, totta kai. I will do my best, Mr. Chairman. Um, first of all, uh... Kiitos. Aluksi esittelijän kysymyksistä naossa tämä työni. Ja tämä esitettiin, kun minut nimettiin. Sain kerättyä lisää tietoa ja olen tehnyt siitä lähtien työtä tässä kansallisessa tilintarkastusviranomaisessa. Olen tehnyt monenlaisia oppimiseen liittyviä asioita. Yksi asia on se, että olen seurannut, miten toimitaan tällaisessa tai johdetaan tällaista laitosta. Minä olen osallistunut johdon seminaareihin, minua pyydettiin puhumaan siellä laituksen tilintarkastukseen yhdessä maataloustiimin kanssa olen tutustunut ja myöskin tuloksellisiin tarkastuksiin. Ja olen myöskin saanut mahdollisuuden osallistua hyvin mielenkiintoiseen seminaariin, joka liittyy menetelmiin, jotka liittyvät tilastotieteen kysymyksiin näytteenoton osalta, kun meillä vieraili ryhmä Euroopan tilintarkastustuomioistuimesta. Olen kerännyt paljon kokemusta. Tätä kautta olen pyrkinyt myös tutustumaan kansainvälisiin standardeihin Liman ja Meksikon periaatteisiin ja käytännön esimerkkeihin siitä, miten niitä käytetään ja miten määritellään 2 prosenttia tai joku muu luku, niin kuin tehdään tilintarkastuksen yhteydessä. Käsittääkseni kysyitte myös London Business Schoolin, miksi sinne lähdin alun perin. Anteeksi, että joudun tarkastamaan nyt tämän. Kysyttekö, miksi olin opiskellut London Business Schoolissa? No, tuona aikana halusin mielelläni oppia kaikesta kaupallisesta maailmasta, kun se oli hyvin ratkaisevaa monessa hallituksen työssä. En oppinut ainoastaan perusteita tilinpidon osalta makrotalouden kysymyksiä ja ympäristötalouteen liittyvät kysymykset opin alun perin sieltä. Ne ovat monia kysymyksiä, jotka liittyvät modernin tilintarkastuslaitoksen toimintaan, erityisesti kun tarkastellaan tuloksellisuutta. Näin siirrytään jo tällaisen monen toimialan väliseen yhteistyöhön kun katsotaan oikeudellisia kysymyksiä ja tuloksellisuutta. Silloin tarvitaan paljon enemmän valmiuksia, jotta voidaan puuttua joihinkin näistä isoista kysymyksistä tänä päivänä. Mitä sitten tulee EUn varojen käytön hyväksymiseen jäsenvaltioissa? Yhdistyneessä kuningaskunnassa kokeiltiin pari vuotta sitten sitä, että julkaistiin tarkastetut EU-varojen käyttöön nämä tilien käyttöt. Tämä lopetettiin, koska siellä oli hankaluuksia, mutta hallitus on sitoutunut siihen, että aloitetaan tämä prosessi melko pian uudestaan 2014-2015 vuonna näin on ajateltu. Yhteisen kannalta tämä on mielestäni tärkeää, koko unionin kannalta tärkeää työtä. Ja tietenkin yksittäisten ministeriöiden, jotka huolehtivat nauttivat EU-varoista. Tietenkin niitä valvotaan kansallisen tilintarkastajan puolelta. Tämä oli samanlainen hyväksyntä kansallisille tileille kuin parlamentissa. Yksittäinen konsolidoitu raportti hallituksen toimista. Siellä ministeri tulee yksittäisen valikunnan kuultavaksi, mutta jos ajatellaan, mitä työtä minä tein energian ja ilmaston osalta. Siellä on omat tilit, tilintarkastetaan, ne kvalifioidaan tai ei sitten kansallisen tilintarkastus viranomaisen osalta. Ja hyvä uutinen on se, että se kausi, jolla minä olin vastuussa tileistä tuon viimeisen tilivuoden osalta, on saatu ihan hyvä hyväksyntä kansallisen tilintarkastus viranomaisen puolelta sekä ministeriön että työryhmien osalta. Eli tämän parempaa hyväksyntää ei meidän järjestelmässä voida saada. Sitten terveyshoitopalveluiden osalta valitettavasti joutuu käsittelemään usein hyvin sairaiden ihmisten tilannetta. Ja koska kyse on hyvin hankalista tapauksista – niin siellä voidaan joutua kantamaan vastuuta hyvinkin hankalista päätöksistä, mutta niin kauan kun säätiön työssä toimivat, toimivat hyvien periaatteiden mukaan, niin silloin saa koskemattomuuden. Muilta kysymyksiltä sitten Sellafieldin ydinvoimalan käytöstä poisto-ohjelma. Olin tilintarkastus mitään työryhmän kuultavana. Tämä on hyvin haasteellinen ja kallis asia monille EUn jäsenvaltioille tällä hetkellä. Samantapaisia haasteita kohdataan siis muissakin jäsenvaltiossa. Tämä oli hyvä asia ottaa sinne kansalliseen järjestelmään, koska se budjetti, josta olin vastuussa, silloin oli noin kaksi kolmannesta 70 prosenttisesti maksettiin ydinvoiman käytöstä puistosta. Jos ajatellaan Sellafieldin kaltaista paikkaa, niin siellä on monenlaisia suuria hankkeita käynnissä. Tämän tyyppisten hankkeiden johtaminen, hallinnoiminen, siellä on monenlaisia uhkakuvia. Tämä on todella valtava turvallisuushaaste, mutta myöskin suuri haaste, mitä varojen käyttöön tulee. Minulle mahdollisuus oppia siitä paljon lisää ja toivon, että tuo kokemukseni ja kokemukseni ilmastokysymyksistä voi olla arvokasta kokemusta tilintarkastustuomioistuimelle. Sitten edustaja Vuonin kysymykset. Voin vakuuttaa, että olen poliittisesti aivan riippumaton, toimin itsenäisesti. Olen ollut konservatiivihallituksen leivissä ja konservatiivisen valtiovarainministerin kabinetissa olen ollut myös Labour-hallituksen leivissä – ja huolehtinut budjetista, Labour-ministerin budjetista ja olen ollut erityisneuvonantajana nyky Labour-puolueen opposition leivissä olen ollut koalitioministeriöiden kanssa läheisessä yhteistyössä liberaalidemokraattien ja konservatiivien kanssa nykykoalitiossa. Eli todella virkamiehen riippumatonta sitoutumatta työtä. Se sopii minulle ihan hyvin. Tämä sopii niihin arvoihin, joita minä ajattelen julkista palveluista. Ja tämä liittyy myöskin, tai sopii hyvin Liman ja Meksikon julkilausumiin siitä, miten tilintarkastajien tulisi toimia. Kysyitte myöskin tilintarkastusprosesseista ja hyvien käytäntöjen tietojen levittämistä. Tässä pitää olla nyt se sekä keppiä että porkkanaa käytössä, tilintarkastajien täytyy raportoida kaikki rehellisesti pelkäämättä mitään. Ja komission on käytettävä äh, sakkarangaistuksia ja muita, kun se on tarpeen. Lisäksi pitää ottaa hallinnon ja ymmärtämään, mitä virheiden ongelmien kanssa pitää tehdä. Tiistain julkaisun jälkeen työ- ja eläkekysymyksiä hoitava osasto, jolla olin aikaisemmin. Siellä on 25 vuoden ajan taisteltu näiden kysymysten kanssa. Kolmen prosentin arvoa suunnilleen. Ja kansallisella tasolla siis pyritään tekemään yhteistyötä tuon osaston kanssa, jotta voidaan katsoa, mitä mistä virheet syntyvät ja mitkä ovat viranomaisen käsissä ja mitä parannusehdotuksia voidaan tehdä, miten voidaan parantaa tätä ajan kuluessa. Tämä on tärkeää. Tistan julkaisussa on hyvä tällainen piirakkakuvio, jossa katsotaan, miten ver- virheet jakautuvat Euroopan unionissa. Ja tämä on varmasti hyvä oppimisjakson alku, kun ajatellaan suuria ongelmia esimerkiksi julkisten hankkeiden osalta sekä keppiä että porkkanaa, Siis näin olen varmasti vastannut tuohon kysymykseen. Edustaja Kerverandi, kysytte tuloksellisesta tarkastelusta. Kiitos, että esititte tämän. Kun ajatellaan virkamiehiä, jotka ovat suurten hankkeiden johdossa, niin tilanne on hankala. Tiedän, miten haasteellinen tällainen asema on, mutta tärkeää tämä on. Yksi tärkeä asia oli vaikutusten arvioinnin mukaan ottaminen unionin työhön. Minä uskon, että kun vaikutusten arviointi tehdään hyvin, niin sieltä voi tulla todella paljon mahdollisuuksia parantaa tuloksia tulevaisuudessa ja luultavasti saada parennuksia pääjohtajien tuleviin kertomuksiin. Meidän pitäisi katsoa tuloksellisuutta enemmän. Tilintarkastaja ei voi tehdä työtään, jos ei ole selkeitä tavoitteita ja indikaattoreita, jotka voidaan ottaa huomioon, joita voidaan arvioida. Eli todella toivon, että tätä työtä nähdään tulevaisuudessa enemmän. Olisi tärkeää myös käyttää noita vaikutusten arviointia. On loistavaa, että parlamentilla on nyt oma yksikkö tätä varten. Toivon, että käytätte sitä täysin hyväksenne. Miten voidaan saada paremmat tulokset tilintarkastustoimisten suosituksesta? No seuranta. Meillä on pidetty juuri toinen kokous, joka liittyy tämän käytöstä poistokysymykseen ydinvoiman osalta, jotta voidaan siis nähdä, mitä on tapahtunut kuluu vain vuoden aikana. Eli aina on palattava katsomaan sitä, onko suosituksia noudatettu vaiko jätetty noudattamatta. Edustaja Adi, mitä pätevyyteen tulee? Minä en ole tilintarkastajakoulutukselta, niin olen selkeästi tämän sanonut. Minulla on paljon merkittävää kokemusta ylemmistä johtotehtävistä, paljon hallinnosta kokemusta, josta on varmasti, joka on varmasti arvokasta tilintarkastustuomioistuimessa. Olen ymmärtänyt, että siellä on monenlaisia pätevyyksiä, mutta olen kuitenkin siellä on bisneskylissä oppinut perusteet. Osaan lukea taseita kyllä. Ja olen tutustunut kansainvälisiin tilin pitostandardeihin ja noihin kansallisen tason kysymyksiin, eli miten käytetään tilintarkastajien työtä, miten voidaan ottaa otoksia. Ja minä uskon elinikäiseen oppimiseen ja olen ymmärtänyt, että oppimiseen on hienot mahdollisuudet siellä tilintarkastustuomioistuimessa. Toivon, että vastasin jo edustaja Vonin kysymyksessä tuohon riippumattomuuskysymykseen. Ja sitten lopulta kysymys joka tuli muutamassa puheenvuorossa esiin. Se liittyy tuohon viimeiseen vastaukseen kirjallisissa vastauksissa. Uskoakseni kirjallinen vastaukseni on selkeä. On ratkaisevan tärkeää, että suhde Euroopan parlamentin ja tilintarkastustuomioistuimen välillä perustuu kunnioitukseen ja luottamukseen. Jos kielteinen kanta tulisi, vakavasti pohtisin ehdokkuuteni vetämistä. Minun olisi oltava yhteydessä yhdistyneen kuningaskunnan hallitukseen. Ja haluaisin ensin ymmärtää syyt sille, miksi tällainen vastaus on tullut, jotta siihen voidaan taas vastata parhaalla mahdollisella tapaa. Selvä. Kiitos oikein paljon. Nyt vielä edustaja Mylder ja Odi. Ja sitten päätämme tämän. Ja jos epätodennäköistä se on, mutta jos on turbulenssia, niin turvavyöt päälle. Haluatte ymmärtää syyt siinä tapauksessa, että hylkäämme teidät. Kuinka tämän haluatte ymmärtää? Haluatteko kertoa, tietää meidän salaisesta äänestyksestämme? you want me to take Yep, you collect Mr. Odi also. Otetaan vielä edustaja Odin kysymys samalla. <clears throat> Euh, Se on vähän samoilla linjoilla. Ei tässä pidä leikkiä kissa ja hiirtä. Pitää puhua asioista rauhallisesti. Meillä on nyt jo kokemusta, jotka ovat rasittavia meille pitää sanoa, että jos te vedätte pois ehdokkuuten, että te sanotte sen, ei siitä tarvitse keskustella hallituksenne kanssa. Kroatiehdokkaan kanssa me sanomme, minä vähän olen pahoillani siitä, että kroattipääministeri ei huomioinut sitä yhteisön ja yhteisön eurooppalaisen logiikan nimissä, nimenomaan ajattelen parlamenttia. Hän pakotti neuvostolle ja meille oman ehdokkaansa harkittavaksi. Jos Cameron sanoi, että sanoi, että en minä teitä pakolla halua läpi viedä, jos neuvostossa ollaan sitä mieltä, jos vielä halutaan pakolla viedä läpi ehdokkuuten. Niin ei tässä siitä ole kysymys. Jos te saatte kielteisen lausunnon, vedättekö te pois ehdokkuuten, niin ettekä lähde uudestaan keskustelemaan hallituksenne kanssa. Jos te haluatte keskustella, me haluamme ensimmäisen, jätättekö päätöksenteon pää, pääministerille, kertokaa se meille. Vedätte pois ehdokkuutenne tai annatte lopullisen päätöksen pääministerin harteille. Me vain haluamme tietää, mistä tässä, mitä, mitä me voimme odottaa jatkossa. Okay. Now, two questions, two answers, please. Kaksi kysymystä. Voisitteko vielä näihin vastata? Pyydän. Kiitos. Käsittääkseni kantani on rehellisesti ja avoimesti nyt selvillä. Olen tehnyt näin parhaani mukaan sekä kirjallisesti että suullisesti, mutta ehkä vielä muutama sana. Virkamiehenä ja tilintarkastajanakin varmasti on velvollinen tutkimaan kaikki faktat – ottamaan huomioon kaikki ennen kuin päätöstä tehdään oman kokemukseni mukaan. Hallitustyöstä 30 vuoden ajalta olen oppinut, että ei ole hyvä vastata hypoteettisiin kysymyksiin, miten saattaisi toimia tulevaisuuden tapahtumiin kategorisesti ainakaan. Haluaisin siis mahdollisuukseni mukaan ymmärtää miten päätös tehtiin valiokunnassa, jos se tehdään, tai Euroopan parlamentin täysistunnossa lopulta. Se olisi ainoastaan rationaalista, kun olen selittänyt, miten toimin virkamiehenä ja tulevaisuudessa, näin toivon tilintarkastajana. Paras mahdollinen päätös tulisi tehdä, ja se olisi minun päätöksenä, päätökseni, jonka tekisin käytettävissä olevan tiedon pohjalta, edustaja Mylder. Miksi sitten pitäisi olla yhteydessä hallitukseen? Minä olen hallitukseni nimeämä ehdokas. Olen kiitollinen tästä nimeämisestä. Mielestäni olisi hyvinkin sopivaa ja arvojeni mukaista olla yhteydessä hallitukseen. Kiitos. Yeah, thank you very much, Mr. Owen. Kiitos oikein paljon. Herra Owen, että vastasitte kysymyksiimme. Sydämelliset kiitokset. Kiitos oikein paljon. Jatketaan sitten menettelyä. Kiitos. Ja, meine Damen und Herren, liebe Kollegen. Hyvät naiset ja herrat, hyvät kollegat. Näin. Pääsimme aamupäivän kokouksen loppuun. Keskeytän nyt kokouksen ja jatkamme täällä kello 15. Kello 15. Sen Söndergaarden mietintö. Maanjäristys. Eikö niin? Kello 15. Kolmelta iltapäivällä. Kiitos täysistunto keskeytetään siihen asti.